Okay, colleagues, I think we're going to start. Kollegat, <clears throat> aloitetaan istunto. Meillä on paljon äänestettävää ja kompromissejakin toisaalta aika paljon, joten ehkä tästä tulee lyhyt äänestys. Ennen kuin aloitan äänestyksen, toivottaisin tervetulleeksi kaksi vierailijaryhmää. Ensinnäkin äh, professori Gradnovdevskin puol on kutsunut tänne paikalle ryhmän Onko ryhmä täällä? Onhan se. Eli kyse on siis Krasnodevskin kutsuva ryhmä. Olette oikein tervetulleet tähän ryhmään. Ja sitten meillä on myös Dombovsko-verkoston ryhmä. Kyse on katolilaisesta järjestöstä, joka tekee työtä muun muassa köyhyyden torjumiseksi, lasten auttamiseksi ja niin edespäin. Eli meidän työmme liippaa aika läheltä teidän työtänne. Tervetuloa molemmille ryhmille. Ennen kuin aloitamme äänestyksen, testataan äänestyslaitteet. Tehdään koeäänestys, katsotaan toimiiko teknologiaa. Täällä on 20 äänestyskorttia. Puuttuuko täältä joku? No niin, kaikki kortit toimivat. Hyvä asia. Kaikki ovat siis testanneet koneensa. Kaikki toimii hienosti. Hyvä. Aloitetaan siis EUn ja latinalaisen Amerikan suhteista. Enrique Guerrero Salom on esitteli. Haluatteko käyttää puheenvuoron ennen kuin äänestämme? Ei ainoastaan haluaisin kiittää ryhmiä yhteistyöstä. Kun viimeistelimme tätä lausuntoa, otimme huomioon, että me olemme nyt keskellä sitä ajanjaksoa, jossa myös oli Strasbourg, vihreä viikko, oli vähän vaikea olla yhteyksissä kompromissitarkistusten kanssa, mutta olemme pyrkineet esittämään kompromissin ihan lähes jokaisessa kappaleessa tässä päätöslausemassa. Ja kuten äänestyslistastakin näette, niin on suuri enemmistö näistä tarkistuksista hyväksytty. Kiitoksia kovasti. Voimme aloittaa äänestyksen. Aloitetaan kompromissista A. Kaikki, jotka puoltavat, vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkistus 5. Puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17 erillinen äänestys. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää. Näytti hyväksytyltä, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 13 puole- 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni hyväksytty, mutta tarkistetaan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää Täytyy tarkistaa 47. Minusta se näytti hyväksytyltä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan <clears throat> tyhjää hylätty. Kolmasosa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 65 puolesta, anteeksi sanoo puheenjohtaja 66 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt äänestämme sähköisesti koko lausunnosta. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Suurella enemmistöllä viisi tyhjää. Haluan kiittää esittelijää ja kaikkia henkilöstöön kuuluvia kompromissien laatimisesta. Okay, we, we move on now. Mennään eteenpäin. Mennään lausuntoon, joka koskee EUn toimintaa kestävän, kestävyyden puolesta. Kyse on EUn sisäpolitiikasta ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisesta. Haluaako esittelijä eli Schlein sanoa jotain ennen kuin aloitamme äänestyksen? niin haluan vain kiittää kaikkia varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä. Eipä muuta tässä muuta. Kiitos. No niin, paljon kompromissejakin on, eli mennään kompromissin kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää. No tarkistetaan 36. Minusta se näytti hylätyltä, mutta äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty oli. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää. Äänestys alkaa. Tarkistetaan. Äänestys päättyy, se hylättiin. 51 <clears throat> puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmetoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 mm, puolesta vastaan tyhjää. Hylätty oli. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 77. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy <clears throat> ja hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan kompromissi 16. Äänestys alkaa. Näyttää siltä, että se on hyväksytty. Kahdeksankymmentä kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää. Näyttää siltä, että se hylättiin, mutta tarkistetaan. Näyttää siltä, että hylättiin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. <clears throat> Sitten johdanto-osaan kappaleet. Kompromissi 1 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 10 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja äänestys luonnoksesta näin muutettuna äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja onnittelen esittelijää ja hänen avustajiaankin. Sitten äänestämme korruptiosta ja ihmisoikeuksista kolmansissa maissa. Tässäkin on tehty kovasti työtä. Stelius Koluglu, joka istuu tuossa vieressä, on tehnyt kovasti että Haluatko sanoa jotain ennen kuin aloitetaan äänestys? Niin mehän puhuimme tästä asiasta eilen, joten kaikki on vielä tuoreesti mielessä. Aloitetaan kompromissista yksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää No, kai tämä hyväksyttiin, mutta... No, kyllä se hyväksyttiin, kyllä se hyväksyttiin, ei tarvitse tarkistaa. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta. Aa, se on kahdessa osassa sanoo puheenjohtaja. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 Nyt mennään tähän erilliseen äänestykseen alkuperäisestä, sanoo puheenjohtaja. Nyt täytyy äänestää alkuperäisen kohdan kuusi, kuudesta erikseen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdanto-osaan toirin mm, tarkistukset on vedetty pois, joten nyt äänestetään koko lausunnosta äänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hienoa, Stelios, onnittelut sinullekin. Okay, the next, the next vote is the opinion on the... Seuraavaksi lausunto kansainvälisen kaupan ja EUn kauppapolitiikkojen vaikutus globaaleihin arvoketjuihin. Ignacio Corao on esittelijä. Haluatko sanoa jotain ennen äänestystä? Haluan vain kiittää Varjo esittelijöitä hyvästä yhteistyöstä. Kiitos. Tässä on siis kyse ää,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 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1 kompromissi 1 puolesta vastaan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 Kaikki, jotka haluavat äänestäneet, ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yksimielisesti. Onnittelut Ignaziolle. Olemme saaneet aikaan hienon konsensuksen. Kaikki ovat suurin piirtein samaa mieltä kaikesta. Kiitoksia kovasti. Ja tämä olikin viimeinen äänestys. Olemme tehneet niin paljon työtä kompromissien parissa. Kyse on Inta-valiokunnan lausunnosta, joka koskee Kuuban kanssa käytävää dialogia. Engel on esittelijä. Haluatko esittelijä Engel sanoa jotain niin kuin äänestämme? Uh, Niin, puolitoista lausetta vain. Ottaen huomioon tämän tekstin maantieteellinen kohde, niin jonkin verran ideologisia erimielisyyksiä tässä oli. Eli tässähän ei ole kuin yksi tai puolitoista sivua tässä tekstissä, ja näiden erimielisyyksien vuoksi me joudumme kuitenkin äänestämään näin lyhyestä tekstistä. Loppujen lopuksi kuitenkin sanomme kyllä tälle sopimukselle. Tämä on ensimmäinen kerta Kuuban kanssa tehtävän sopimuksen suhteen. So, colleagues, we vote first on... No niin, kollegat, ensin äänestetään päätöslauselmasta ja sitten annetaan hyväksyntä taikkaa heikä toisessa osassa. Aloitetaan. Joten ensin päätöslauselma, kompromissi A puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaanpa kolme, äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa tuo viisi äänestys on alkanut. Tai olla sama enemmistö. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa tuo seitsemän. Luulen, että hylättiin. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kymmenen kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että hylättiin kyllä. Toinen osa siis vastus 11 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarstus 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanko tuo 20? Luulin, että hylättiin. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Minäpä luulinkin väärin, mutta täällä oli sen verran tyhjiä ääniä. Tarkistus 21 kohta kohdalta. Okay, so very quick. Luvut näkyvät äh, vain hyvin, hyvin lyhyesti tuossa ruudulla. Tehdäänpä sitten vähän hitaammin jatkossa. antaa niiden numeroiden näkyä vähän pidempään tässä. Uusi teknologiahan on kyseessä. No niin, 21 ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Tarstus 22 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Nyt äänestämme lausuntoluonnoksesta kokonaisuutena. Nimenhuutoäänestys on alkanut. On päättynyt hyväksytty suurella enemmistöllä. Voimmeko nähdä nämä tiedot tuossa ruudulla? Ei. No niin, kiitokset eh, edustaja tekemästä tekemästänne työstä. Äänestykset päättyvät. Ei, ei, ei sentään. Nythän meillä on tuo hyvin tärkeä, kaikkein tärkein osa vielä hoitamatta. Eli nyt äänestämme tästä hyväksynnästä puolesta. ja tämä täytyy toimittaa sähköisesti. Nimenhuutoäänestyksen äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty suurella enemmistöllä. Hienoa, kiitos paljon. Kiitokset edustaja Engel näistä kahdesta lausunnosta. Ja nyt äänestykset päättyivät. Kiitos kollegat. okay, colleagues, we, we actually finished. Kollegat, tässä äänestykset päättyivätkin nyt hyvin äh, aikaisin. Olimme varanneet hiukan ylimääräistä aikaa siinä tapauksessa, että kompromissit kaatuisivat, mutta vieraamme komissiosta eivät ole nyt paikalla vielä, eli pidetään 15 minuutin kahvitauko 15 minuutin kuluttua. Kokous jatkuu. Kiitos.

Okay, colleagues, sorry about the delay. We're waiting for our guests to arrive. Our votes were very... No niin, tosiaan, hyvät kollegat, nyt voisimme jatkaa kokousta. Äänestykset menivät kovin nopeasti, vierat ovat nyt paikalla, joten nyt voisin pyytää teitä jälleen asettautumaan paikoillenne. Me olemme nyt esityslistan kohdassa 17 lainoja ja avustuksia eh, yhdistävien eh, EU-välineiden arviointi. Kyse on komission kansainvälisen yhteistyö- ja kehitysasioiden pääosaston DG DEFCON alustuksesta arviointikertomuksesta, joka koskee unionin järjestelyjä lainojen ja avustusten yhdistämiseksi unionin avunantovälineenä. Kyse on kestävän kehityksen rahastosta, joka tulee täydentämään jo olemassa olevia lainoja ja avustuksia ja koskevia välineitä. Kyse on tosiaan näiden eri välineiden yhdistämisestä. Ja ö, uusi EFSD tarjoaa takujärjestelmän. Meillä on katettuna todella laajalti EU-yhteistyö näiden välineiden kautta 2,3 miljardia euroa on käytetty vuosien 2007 ja 2014 välisenä vuotiskautena. 2014 on julkaistu kertomus, jossa todettiin, että rahat on käytetty tehokkaasti, mutta samalla kritisoitiin päätöksentekoa ja menettelyjä ja todettiin, ettei äh, itse asiassa näiden äh, avustusten äh, arviointi ollut perusteellista. Ja nyt sitten äh, kuulemme komissiolta tänään tarkemmin äh, komission teettämästä ADN toteuttamasta konsulttiyrityksen toteuttamasta tutkimuksesta, joka julkaistiin äh, maaliskuun lopussa. Adrian Constance Dace DevCo-pääosastolta komissiosta kertoo meille nyt päälöydöksistä. Samat löydökset on esitelty jäsenvaltioille erityisseminaarissa. Ja DEFCO-pääosaston yksikön päällikkö Kai Dabli on myös paikalla ja voi täydentää. Mutta nyt äh, kuulemme äh, herra Konsta komissiosta. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Suuret kiitokset siitä, että saimme tilaisuuden tulla esittelemään teille tänään vastikäisen arvioinnin tuloksia. Niin kuin puheenjohtaja tässä jo mainitsi, tämä arviointi on toteutettu riippumattomien arvioijien toimesta, jonka komission DEFCO-pääosasto antoi toimeksi, niin kuin puheenjohtaja totesi. Kyse on tästä blending-mallista, eli lainojen ja avustus, lainoja ja avustuksia yhdistävien välineiden arvioinnista. Kyse on rahoituksesta ja tässä yhdistämisellä blending-mallilla voidaan saada erilaisia etuja aikaan. Ja todella, mitä tulee lisää investointeihin, niitä saadaan houkuteltua, samoin äh, rahoitettujen hankkeiden kestävyyttä äh, voidaan vahvistaa ja vähentää hankkeiden hallintokustannuksia ja näin voidaan myös saada ähm, aikaan muutos kumppanimaissa. Arviointi toteutettiin äh, seitsemässä kahdeksasta välineestä 2014 mennessä käyttöön olleesta blending-välineestä. 2007-2014 kausi oli tässä siis kyseessä. Kaiken kaikkiaan arviointi, mitä blending-mallin käyttöön tulee, on myönteinen. Välineiden toimivuus on toteutunut. Vaikka tiettyjä heikkouksia ja haasteita on ollutkin, niin tulokset ovat kaiken kaikkiaan olleet hyviä. Ja arviointi pohjautuu kolmeen pääpilariin. Ensinnäkin tarkasteltiin blendingin strategista relevanssia, toiseksi katsettiin blendingin tarjoamaa lisäarvoa ja kolmanneksi katsottiin niitä tuloksia, joita blending-hankkeet saivat aikaan. Kun katsotaan tätä strategista relevanssia, jota blending eli eri välineiden yhdistäminen tuo mukanaan, niin arviointikauden alussa eh, ja ylipäätään koko kauden aikana, eh, niin tietenkin eh, tilanteet muuttuivat kumppanimaissa, mutta myös Euroopan unionin politiikat ja strategiat muuttuivat tänä aikana. Arvioinnin mukaan eri välineiden yhdistäminen tuo mukanaan strategista hyötyä, erityisesti kun puhutaan laajamittaisista infrastruktuurihankkeista ja yhteistyöstä eri maiden kanssa. Ja näin Euroopan unioni voi olla yhteistyössä sellaisten maiden kanssa, jotka eivät olisi saaneet avustuksia pelkästään. Ja arvioijat ovat arvioineet hankkeita. Heillä oli tietty määrä hankkeita, jotka otettiin huomioon. Ja tässä on erityishaasteita mm, tietyt hankkeet pyrittiin itse asiassa keskeyttämään ja joissain tapauksissa yhdistämistä käytettiin näiden tärkeiden investointihankkeiden säilyttämiseksi, jotta ne saattoivat edistyä. Eli tämä oli hyvin, hyvin myönteinen löydös arvioinnissa. Samalla arviointi osoittaa, että yhdistäminen erityisesti varhaisempien hankkeiden kohdalla ei ehkä saavuttanut täyttä potentiaaliaan ja erityisesti Tähän liittyi eri syitä esimerkiksi, että ähm, avustuksen toimintaa ei varhaisessa vaiheessa arvioitu kylliksi ja näin oli koko joukko hankkeita, joiden suhteen ei ollut täysin selvää oikeastaan edes se, että miksi hanke tarvitsi avustusta. Eikä tämä lähestymistapa välttämättä ollut aina ihan systemaattinen. Jotkut näistä rahoitusvälineiden yhdistämisprojekteista, hankkeista tietenkin olivat riippuvaisia paitsi EU-strategiasta myös kohdemaiden strategioista, eli tässä tarvittiin parannusta. Ja sitten ei ollut moniakaan rahoitusinstituutioita, jotka olisivat olleet mukana. Yli 90 prosenttia on neljän suurimman toimijan käsissä, eli Euroopan investointipankki, E v D. Ja kun ajatellaan eri hankkeita, jotka on hylätty, niin syntyi sellainen vaikutelma, että ei pystytty täysin varmistamaan parhaiden hankkeiden toteutumista. Kun ajatellaan sitten rahoitusvälineen yhdistämisen mukana tuomaan lisäarvoa, niin monissa tapauksissa tämä yhdistäminen on tuonut selkeää lisäarvoa EUn avustus, aiemmin avustuspohjaiseen toimintamalliin kumppanimaissamme erityisesti tekninen apu, jota on tarjottu, on ollut hyödyksi. Sitten on koko joukko yhdistämishankkeita, e, joissa on e, saatu todella vankka tiukkoja, toimivia hankkeita, jotka ovat hyvin valmisteltuja, eli laadukkaita hankkeita. Ne ovat olleet laadukkaita ylipäätään dokumentoinniltaan ja koko valmistelultaan ja standardi on ollut hyvin, hyvin tasokas. Ja sitten tämän lisäksi lahjoittajien koordinointi vahvistui erityisesti kun varhaisessa vaiheessa eu edustustot tai siinä vaiheessa, kun EU-edustustot tulivat mukaan tähän toimintaan. Tämän lisäksi kun ajatellaan tätä lisäarvoa, on löydetty tapauksia, ja tämä liittyy nyt erityisesti näihin vanhempiin hankkeisiin, joissa, mm, niin kuin sanoin, oli tiettyjä tapauksia, joissa ö, poliittisilla uudistuksilla oli myönteistä vaikutusta, niin oli myös koko joukko ö, hankkeita, tapauksia, joissa Tämä oli aikamoinen pettymys, kun puhutaan vaikkapa hallintokustannuksista, ne olivat usein hyvin korkeat. Ja se, että rahoitusvälineiden yhdistäminen yhdistää koko joukon kumppaneita toisiinsa, ei välttämättä aina helpota asioita, vaan saattaa aiheuttaa lisää hankaluutta tai monimutkaisuutta hankkeiden hallinnoimiseen. Kun ajatellaan on näkyvyyssääntöjä, niin nämä, äh, nämä määräykset yleensä kyllä toteutuivat. Eli kun Euroopan unioni on halunnut äh, vahvistaa näkyvyyttään, niin tätä on kyllä noudatettu. Ja Euroopan unionin äh, rooli eh, ei kuitenkaan aina tullut ilmeiseksi. Eli esimerkiksi kun puhuttiin edun saajien kanssa kumppanimaissa, eivät aina välttämättä Euroopan unionia yhdistäneet näiden hankkeiden toteutumiseen lainkaan. Ja mm, tiimi katsoi, että eh, tässä oikeastaan EUta ikään kuin mureni poliittista pääomaa. Kun sitten puhutaan tästä kolmannesta pilarista, arvioinnin pilarista, niin katsoimme, että oli tärkeää myös katsoa, katsoa paitsi rahoitusmänneiden yhdistämisen mukanaan tuomaa lisäarvoa, myös sitä, minkälaisia tuloksia rahoitusvälineen yhdistäminen aikaan saa. Mitä me saamme aikaan yhdistämällä lainoja ja avustuksia. Ja yleensä menestys oli aika hyväkin ja jos sitä ei vielä oltu saavutettu, niin hankkeet, jotka vielä olivat kesken, olivat kuitenkin jo hyvällä, hyvillä raiteilla. Eli suuntaus oli aivan oikea. Ja on kyllä täysin oletettavissa, että tässä tullaan onnistumaan, että hankkeet tulevat onnistumaan – Eli nämä lopu, lopulliset tulokset ovat kyllä hyvin, hyvin myönteisiä. Kuitenkin arviointi myös osoitti, että vaikka työpaikkojen luominen, joka oli tärkeä tavoite, ei kylliksi oltu korostettu juuri vaikutuksia työmarkkinoihin tai työpaikkojen luomiseen – ei suinkaan sanota, etteikö rahoitusvälineen yhdistämisellä olisi vaikutusta työpaikkojen luomiseen, tokihan sillä on, mutta tätä on aika vaikea mitata, koska kunnollista monitorointia ei ole ollut. Tämän lisäksi ehkäpä tässä on ollut menetettyjä mahdollisuuksia esimerkiksi kaikkein köyhimpien ihmisten auttamiseen suhteen, kun puhutaan köyhyydestä. Silloin kun köyhyys otettiin indikaattorina huomioon ja vaikkapa erässä Egyptin energiahankkeessa, jossa oltiin pyrkimässä siihen, että kaupunki saatiin sähköverkkoon ja osana hanketta oli myös se, että kylä, jossa useimmat kaikkein köyhimmistä ihmisistä asuivat myös, pääsisi mukaan sähköverkkoon joukkoon. Eli oli tällaisia esimerkkitapauksia eh, kaikkein köyhimmän väestön huomioon ottamiseksi, mutta katsoimme, että ei ehkä ihan kuitenkaan riittävästi, eli tämä olisi voitu ottaa entistä paremmin huomioon. Tämän lisäksi ei myöskään ole sanottu, etteikö mm, rahoitusvälineiden yhdistäminen olisi auttanut eh, tulosten aikaansaamiseksi kyllä. Talouskasvua tätä kautta saadaan ja tämä on inklusiivista talouskasvua. Aina näin ei myöskään suinkaan ole, mutta kyllä on syytä olettaa, että näin saadaan merkittävää hyötyä epäsuorasti myös köyhimmille. Ja sitten on tehty tietenkin löydösten pohjalta suosituksia, joissa erityisesti keskitytään rahoitusvälineiden yhdistämisen blendingin hyötyihin ja tässä halutaan lisätä rahoitustoimia kumppaneiden määrää niin, että voitaisiin saada aikaan äh, isompiakin hankkeita. Ja tietenkin äh, myös eri politiikan alat otetaan huomioon, keskitytään äh, erityisesti köyhyyden torjumiseen ja työpaikkojen luomiseen ja toimitaan aktiivisesti, otetaan aktiivinen kanta toimiin. Tässä oikeastaan tämä lyhyt esitelmä, jonka olin teille valmistellut. Kiitoksia puheenjohtaja. No niin, kiitos teille Kysymys minulta ennen kuin äh, tässä annan puheenvuorot äh, jäsenille. Kun puhuttiin tästä prosessista, niin äh, oletteko esimerkiksi julkaisseet luettelon siitä, minkälaiset hankkeet rahoitusta ovat saaneet, niin että saisimme hiukan tietoa, missä maissa, minkä tyyppiset hankkeet, onko tämä julkista tietoa ja voimmeko saada tämän tiedon? Voisitteko vastata tähän vielä? No niin, minä itse asiassa teen tätä arviointipuolta, mutta eikä tämä kysymys ole niinkään minun toimivaltaani, mutta ehkäpä kollegoiden. Kyllä. Jose mm, mm, Basepamaus eh, eh, Defko pääosastosta on paikalla. Te saatte vastata sitten, kun kollegat ovat käyttäneet ensin puheenvuoroa, että saisimme hiukan nää eh, tunnelmaa siitä, että minkälaisista hankkeista tässä puhutaan. Se olisi ihan hyödyllistä tietoa meille, tai ehkä se voidaan meille lähettää. Cecil Kienge, ensimmäinen edustaja. Olkaa hyvä. Grazie. Eh. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia tästä mietinnöstä. Minun kysymykseni löytyy ehkä vastaus myös eh, siinä vaiheessa, kun vastataan Lindan kysymykseen, mutta täällähän puhuttiin siis tästä äh, yhdistämisestä ikään kuin mahdollisuutena löytää uusia työpaikkoja. Monissa maissa, erityisesti Afrikassa, äh, nuoriso, nuorisoa pidetään prioriteettiasemassa olevana tahona. Ja kun puhutaan näistä ää, äh, Mm, rahoituslähteiden yhdistämisasioista, niin se on parantanut nuorten ja myös naisten työllisyysmahdollisuuksia. Se on parantanut nuorten ja naisten yrittäjyyttä, ja parantanut heidän mahdollisuuksia ryhtyä yrittäjiksi. Ja pohdinpa, että oletteko te ottaneet tämän aspektin huomioon. Okay, the next one is Seuraavaksi Maria Holbrook, ole hyvä. Kiitos Linda. Te kertomuksessanne puhuitte siitä, että poliittiset uudistukset ovat johtaneet siihen, että on saatu aikaan hyviä vankkoja hankkeita. Tässä äh, haluaisin kuulla, että minkälaisista poliittisista uudistuksista kentällä tässä on kyse. Mehän äh, Toki eh, tiedämme, että poliittisia uudistuksia on toteutettu esimerkiksi, mitä tulee maan omistuskysymyksiin ja investointien houkuttelemiseen eh, maahan, joten halusin kuulla, että minkälaisia poliittisia uudistuksia tässä tarkoitattekaan. Lisäksi haluaisin lopuksi kuulla vielä tästä eh, lisää arvosta. Kuinka arvioidaan sitä, että Olisivatko nämä investoinnit toteutuneet myös ilman rahoitusvälineiden yhdistämistä? Öö, työnnämmekö me julkista rahaa hankkeisiin, jotka olisivat toteutuneet joka tapauksessa? Kiitos. Kyllä, kyllä. Tämä on erittäin hyvä kysymys näissä tämän tyyppisissä aloitteissa. Edustaja mm, Teokaru ja sitten Lola Sanchez. Και εγώ να σας ευχαριστήσω για την εισαγωγή. Kiitos. Minä haluan kiittää teitä johdantoesityksestä. Mielestäni tämä ohjelma esittää niitä epäsäännöllisyyksiä, joita löytyy lähes kaikista EUn ohjelmista. Mutta minä haluaisin esittää teille yhden kysymyksen. Toisin sanoen, onko vastuu tai maksukykyisyys, jos ajattelemme tästä näitä hyödynsaajia, voitaisiko jollakin tavalla taata se, että että äh, vähemmän vahvat ryhmät, vähemmän taloudellisesti vahvat ryhmät voivat myös päästä osallisiksi näistä ohjelmista, jos on aina kyse niin sanotuista vahvoista ryhmistä, jotka pääsevät hyötymään näistä ohjelmista. Enkä tässä nyt puhu ollenkaan laisinkaan esimerkiksi Afrikasta tai muista maanosista. Mehän voimme nähdä, että pienillä yrityksillä ei ole mitään mahdollisuuksia hyötyä näistä ohjelmista koska ne eivät mm, ole mitenkään maksukykyisiä, jos verrataan suoriin ryhmittymiin. Mm, Kyllähän tämä on työllistävää, mutta, ja sehän tarkoittaa, se on hyvää pääomalle, mutta yhteiskunnalle. Sitten Lola Sanchez. Linda, gracias por... Kiitos Linda ja kiitos tästä esityksestä. Kun puhutaan tässä rahoitusvälineiden yhdistämisestä, niin on aika helppo paikantaa sen ongelmat. Ne on myös jo kerrottu, ne on myös havaittu kansalaisjärjestössä Oxfamissa, mutta myös eu tilintarkastustuomioistuimessa. Ongelmat ovat monilukuisia. Siinä ollaan vähän etänytty EUn kehityspolitiikan keskeisistä tavoitteista, koska tässähän on kyse siitä, että autettaisiin niitä ihmisiä, jotka ovat eniten tarpeessa. Eli tässä on kyse myös perustulosta ja investoinnit ovat vähentyneet. Tässä voitaisiin myös puhua yksityissektorin yrityksistä, ottaa se viitekehityksissä. Meidän pitää olla myös lahjoittajia myös mahdollista, että nämä projektit eivät vastaa myöskään kehityksen ja tehokkuuden kriteerejä, jos me ajattelemme niitä kehitysohjelmia, joita on kehitelty näissä maissa, eikä avoimuudesta voi kyllä, avoimuudelle voi kehua. Me puhumme tässä blendingistä rahoitusvälineistä kehittämisestä. Minusta tuntuu, että meillä on ihan selkeä tavoite, jota voitaisiin käyttää kriisitilanteissa. Voitaisiin antaa osittain kehitysapua yrityssektorille ja liiketaloussektorille, mutta tämä on kuitenkin veronmaksajien huiputtamista. Ja mitä minä komissio tässä nyt tekee, mitä komissio aikoo tehdä, jotta voitaisiin todella löytää hyviä toimivia ratkaisuja näihin ongelmiin avoimuuden puutteeseen. Tämähän on viety jopa tilintarkastustuomioistuimen ovelle asti. Um, thank you. I don't know whether... Kiitos. En tiedä, haluaako DEFCO-pääosasto tässä vaiheessa mm, vastata. Eh, Valmans, olkaa hyvä. Uh, I can try to... Niin, voin yrittää vastata tähän kysymykseen. Ja voin myös kommentoida arviota komission näkökulmasta. Voin tehdä molemmat. No tehkää molemmat. Niin, Ehkä aloitan kommentoimalla arvioinnin tuloksia. Kertoisin teille, että me olemme todella tyytyväisiä tähän arviointiin ja otamme vakavasti sen lopussa olevat suositukset. Meillähän on toimintasuunnitelma ja suurin osa suosituksistamme ovat joko siinä pistettä, että niitä juuri tällä hetkellä toteutetaan tai ne on saatu jo valmiiksi. Yritän puhua nyt lyhyesti, jotta jää vielä aikaa kysymyksillekin. Ensimmäinen äh, suositus liittyy täydentävyyteen. Tämähän on vaikuttanut alusta saakka yhdistämistoimiin EU:ssa. Meillä on uusi hakemus kaavake, jossa korostetaan juuri tätä asiaa. Eli kun rahoituslaitokset esittävät hankkeen, niin niiden täytyy osoittaa, että komission rahoituksesta koituu lisäarvoa. arvoa. Tässä hakemuksessa on lueteltuna erilaisia täydentäviä kriteerejä, esimerkiksi hankkeen sosiaalinen vaikutus, se mitta, laajuus, ajoitus ja niin edespäin. Eli tietäkää ja ymmärtäkää se, että me otamme tämän asian huomioon. Sitä analysoidaan teknisissä kokouksissa, joita se löytyy niistä ehdotuksista, joita teemme muun muassa jäsenvaltioille. Eli me kyllä kiinnitämme huomiota tähän, erityisesti, tähän nimenomaisen asiaan. Toinen suositus arviossa liittyy tarpeeseen laajentaa kansainvälisten rahoituslaitosten lukumäärää, niiden kumppaneiden lukumäärää, jotka meidän kanssamme toteuttavat näitä toimia. On useita alueellisia kehityspankkeja. Esimerkiksi meillä on Afrikan kehityspankki, on myös Afrikan investointifasiliteetti, meillä on Amerik- Amerikan ja Karibian äh, kehityspankit ja investointifasiliteetit. Äh, meillä on CAF, meillä on monia kumppaneita Afrikan äh, osalta. Me yritämme tietysti laajentaa tätä toimintaa muihin alueellisiin pankkeihin, muun muassa Länsi-Afrikkaan, Eteläiseen Afrikkaan, Itäiseen Afrikkaan. Ja juuri Afrikan kohdalla moni asia liittyy liittyy tai riippuu niistä, niiden neuvotteluiden tuloksista, joita käydään näistä investointisuunnitelmista. No, joka tapauksessa meillä on näitä erilaisia lainanantomahdollisuuksia, erilaisia fasiliteetteja. Tässä arviossa otetaan myös huomioon yksi tärkeä asia, nimittäin rahoituslähteiden yhdistämisen suhteuttaminen kansallisiin hankkeisiin. Kun me analysoimme näitä hankkeita teknisesti tai sen pohjalta, mikä niiden poliittinen vaikutus on, niin me haluamme tietenkin pitää huolen siitä, että nämä hankkeet ovat yhdenmukaisia sidosryhmien muotoilemien kansallisten tavoitteiden ja strategioiden kanssa. Ja jos on olemassa esimerkiksi jokin julkinen investointihanke, jota jossain tietyssä maassa toteutetaan, niin tietysti haluamme, että nämä meidän investointimme ovat yhteen sopivia näiden paikallisten tavoitteiden kanssa. Haluamme tietenkin parantaa hankkeiden suunnittelua. Sanon, et, sanon nyt tässä kohtaa, että tällä hetkellä komissio on sitä mieltä, että se tarkastelu jota, ja analyso, analyysityö, jota me tällä hetkellä toteutamme teknisellä tasolla, niin se kyllä riittää varmistamaan näiden toimien laadukkuuden ja asianmukaisuuden. Emme tietenkään halua mutkistaa näitä menettelyjä liikaa. Haluamme nopeuttaa niiden hankkeiden toteuttamista, joita meille ehdotetaan ja esitetään. Todellinen haaste eikä tähän oikeastaan voida puuttua ulkoisen investointisuunnitelman kautta, liittyy siihen, että kuinka voimme paremmin kehittää yksityisen sektorin kehitystä. Erityisesti PK-yritykset on otettu, huom- on otettu esiin näissä kysymyksissä. Ja meidän täytyy myös pohtia sitä, miten voimme jakaa erilaisia rahoitusvälineitä, jotta voimme olla tehokkaampia. No, mehän olemme puolitoista miljardia omistaneet e, Euroopan investointipankista, jotta saavutamme nimenomaan tämän tavoitteen, eli että voimme tukea pienempiä yrityksiä ja jopa mennä mikrorahoituksen tielle. Sitten täällä on otettu esiin kysymys siitä, millainen kehitysyhteistyövaikutus meidän toiminnallamme on, miten pystymme luomaan työpaikkoja yhdistämisoperaatioiden kautta. No, edellinen puhuja jo viittasi tähän omassa esityksessään, mutta sanoisin vielä seuraavan asian. Eli aina kun meille esitetään hanke, siis komission hyväksyttäväksi, niin me edellytämme sitä, että rahoitus instituutiot ilmaisevat meille selkeästi, voidaanko tämän hankkeen kautta luoda uusia työpaikkoja. Meidän on hyvä saada tietää, kuinka monet köyhät ihmiset hyötyvät näistä hankkeista. No, joka tapauksessa. Ja ähm, aivan kuten Afrikankin osalta sanottiin, niin asetuksessa, josta tällä hetkellä keskustellaan, niin tästä asetuksesta käy selkeästi ilmi se, että me pidämme erittäin tärkeänä sitä, että voimme tehokkaasti luoda taloudellista kasvua ja työpaikkoja. Tähän siis viitataan aivan selkosanaisesti. Haluamme toteuttaa sellaisia hankkeita, jotka nimenomaan tukevat nuoria ja nuoria ihmisiä ja naisia ja heidän työllistämistään. Täällä oli yksi huomio, johon haluan vielä puuttua. Arvioinnissahan sanotaan, että joissain vaiheissa – Ähm, edunsaaja maat eivät välttämättä täytä kaikkia komission edu, e, edellytyksiä. Tähän täytyy tietenkin puuttua, koska me haluamme, että erityisesti julkisten hankintojen kohdalla hankkeet ja menettelyt ovat mahdollisimman laadukkaita. Ja sitten ihan lopuksi vielä näkyvyys, näkyvyydestä sen verran, että haluamme varmistaa sen, että kun hankkeita esitetään meille rahoituslähteiden yhdistämisen näkökulmasta, niin haluamme tietenkin mahdollisimman paljon näkyvyyttä sille seikalle, että kyse on yhteishankkeesta. Eli mukana on paitsi komissio ja EU myös muita eurooppalaisia kumppaneita. Me olemme pyytäneet rahoitusinstituutioita esittämään meille selkeän suunnitelman ja me annamme, meillä on myös selkeät ohjeet EUn lähetystöille, eh, eli että niiden täytyy paikan päällä antaa näkyvyyttä meidän toimi, toimillemme. Tässä eh, viittasin siis niihin yhdeksään suostukseen, jotka ilmenevät arvioinnista. Sitten niihin kysymyksiin, joita täällä esitettiin. Oikeastaan tulin jo vastanneeksi ainakin osaan niistä. Kun puhutaan muun muassa työpaikkojen painottamisesta, niin korostin jo sitä, että erityisesti Afrikassa ja myös EU-naapurustossa olevien hankkeiden osalta me tulemme uudistamaan ulkoisen investointisuunnitelmamme tavoitteita niin, että ne jatkossa keskittyvät entistä enemmän työpaikkojen luomiseen, vaurauden luomiseen, erityisesti naisten ja nuorten työpaikkojen, siis työllistämisen ja yrittäjyyden edistämiseen. Sitten uudistusten ja täydentävyyden yhdistämisestä. Kun puhutaan näistä poliittisista uudistuksista, tai toimintalinjojen uudistuksista, niin, niin periaatteessa kun puhutaan rahoituslähteiden yhdistämisestä, niin äh, ensisijaisesti käymme äh, dialogia niiden sektoreiden kanssa, jotka suhtautuvat suopeasti rahoituslähteiden yhdistämiseen. Ja haluamme tietenkin myös laajempaa poliittista äh, dialogia aikaan, joka koskee koskee investointiympäristöä ja yritystoimintaympäristöä jossain tietyssä maassa. Erityisesti kun puhutaan Afrikan maista ja naapurustomaista, niin ja meillähän on investointisuunnitelmassa kolmas pilari, jossa korostetaan erityisesti sitä, että poliittista dialogia täytyy lisätä ja pitää huoli siitä, että kaikkia EUn välineitä käytetään mahdollisimman tehokkaasti. PK-yrityksistä puheen ollen korostin jo sitä, että niihin täytyy kiinnittää enemmän huomiota jatkossa. Ja siihen suuntaanhan tässä ollaan menossakin. Ja äh, EPn eli ulkoisen äh, investointisuunnitelman suunnitelmanhan on jo sisällytetty tämä ajatus. Sitten kun puhutaan suhteestamme kansalaisyhteiskunnan kanssa ja kansalaisjärjestöjen kanssa, niin sanoisin, että eilenhän iltapäivällä meillä oli kokous Euroopan kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa. Meillä oli yli 40 edustajaa salissa tuossa tilaisuudessa me esittelimme tätä ulkoista investointisuunnitelmaa. ja voin vakuuttaa, että Ilmapiiri kokouksessa oli oikein hyvä. Suurin osa kansalaisjärjestöistä tuki sitä, mitä me teemme. No vähän kritiikkiäkin tietysti tuli, mutta yleisesti ottaen ilmapiiri oli erittäin suopea sekä tätä rahoitusvälineiden yhdistämissuunnitelmaa että meidän hankkeitamme tuettiin kyllä. Ja mitä tilintarkastajien tuomioistuimeen tulee, niin tilintarkastajien tuomioistuinhan on antanut kertomuksen, joka sisältää tiettyjä, tiettyjä kritiikin paikkojakin, mutta me olemme ottaneet vaarin näistä huomioista ja tästä kritiikistä, ja se kyllä näkyy arvioinnin tuloksissa, jotka, kuten sanoin jo aiemmin, ovat yleisesti ottaen myönteisiä. Kun puhutaan korkeamman keskitulon maista ja rikkaammista maista, niin emme pelkästään sellaisia maita tue, vaan me tuomme myös alhaisen tulotason maita. Tämä pätee moninkin alueisiin ja moninkin avustuksiin. Ja tietysti ulkoisessa me haluamme erityisesti korostaa vähiten kehittyneitä maita. Tämä on asia, jonka pidämme jatkuvasti mielessä. Me haluamme ylläpitää tietyn tasapainon niiden maatyyppien välillä, joita me näissä toimissamme autamme ja palvelemme. Me emme yrittää palvella nimenomaisesti yksityissektoria näissä kohdemaissa. Kyllä meillä otamme huomioon myös erilaiset tarjousmenettelyt. Ne ovat avoimia. No niistä ei tarvitse sen enempää puhuakaan, koska ne ovat niin avoimia. Ja me pyrimme siis ottamaan huomioon kansalliset ja alueelliset ohjelmat ja strategiat omissa hankkeissamme – ja jos jonkinlainen kehityssuunnitelma on olemassa, otamme senkin huomioon. Ja sitten vielä yksi huomio, yksi kommentti. Mehän pyrimme saamaan useampia osallistujia tähän komission kehitysyhteistyöponnistukseen, ja me pyrimme saamaan lisää varoja, jotta voimme tukea kaik- sellaisiakin sektoreita, jotka eivät välttämättä tule kyseeseen tässä yhdistämishankkeessa. Viittaan esimerkiksi koulutussektoriin ja niin edespäin. Toivottavasti tulin vastanneeksi kaikkiin kysymyksiin. Ai, mutta ehkäpä voisimme antaa myös Paula Martinille puheenvuoron. Ehkä hänkin haluaa sanoa jotain. hän on vastuussa naapurustomaista. Yeah. Yeah, if you, yeah, if wish. Kyllä. Jos haluatte vielä lisätä jotain, niin olkaa hyvä vaan. Your question about the publication of projects. Ehkäpä voisin tässä vielä lisätä. Meidän nettisivullamme on luettelo kaikista hankkeista, niiden kuvauksesta ja nettisivulta löytyvät myös kaikkiin rahoitusvälineiden yhdistämissä fasiliteetteihin liittyvät tiedot ja kaikki hankkeet löytyvät sieltä. Hankkeitahan on tällä hetkellä yli 300. Näistä kertomuksista hankkeet löytyvät ja ne on siellä kuvailtu oikein hyvin. Samoin kerrotaan tuloksista ja meillä on todella siis tietoa tarjolla, kyllä. Jose tämän tosiaan mainitsi. Yksi huomio pk-yrityksiin liittyen se, mitä Jose juuri sanoi, on tärkeää muistaa, että pk-yritysten tuki on yksi kaikkein tärkeimpiä rahoitusvälineen yhdistämisaloja, erityisesti naapurustossa, on käytetty suuria rahoitusosuuksia tai suuria osuuksia käyttävissä olevasta rahoituksesta viimeisten kahden, kolmen vuoden ajan itäisen kumppanuuden maiden kanssa tehtyjen kumppanuussopimusten vahvistamiseksi ja näin rahat menevät tai tuki menee suoraan tähän EUn ja näiden maiden välisen suhteen tukemiseen ja näin voidaan PK-yritysalaa näissä maissa tukea kun se markkinoiden avautuessa joutuu tietenkin sitten kovempaan kilpailuun EU-markkinoilla. Joten tässä kyllä välineiden yhdistäminen on ollut hyvin, hyvin hyödyllistä. Ja vahvistan vielä, että pk-yritykset ovat yksi tärkeimpiä käyttöalueita, joissa rahoitusvälineen yhdistämistä käytetään. Ja siksi ei ole perusteltua väittää, että unohtaisimme pk-yritykset. Tämä on yksi aloista, jota voimme tukea blending-menettelyn kautta. Kiitos. No niin, kiitoksia. En tiedä, onko teillä vielä jotain lisättävää kollegojen puheenvuoroihin. Olkaa hyvä. No niin, kiitos. Kyllä, tässä oli kysymys, joka liittyi vielä panokseen ähm, poliittisista uudistuksista. Ja voisin todeta, että oli tapauksia, joissa maissa, joissa Euroopan unioni antoi myös budjettitukea jonka kautta EU pyrkii tukemaan tiettyjä, tiettyjen alojen uudistuksia, niin näitä blending-hankkeita rahoitettiin samoilla aloilla ja näissä oli samat tavoitteet ja näin oli. Blendingin kautta rahoitettavien hankkeiden ja budjettituki vuoropuhelun välillä tiivis yhteys ja ja näin todella EUn vaatimukset poliittisista uudistuksista saivat lisää pontta ja lisätukea. Oli koko joukko no, tapauksia, joissa näin oli, mutta ei tämä ihan näin järjestelmällistä ollut. Oli myös koko joukko hankkeita, joissa näin ei toimittu. Kiitos. No niin. Minulla olisi vielä viimeinen kysymys, jatkaa puheenjohtaja. Kun puhutaan tästä lisäarvosta, mutta aiemmin olin työssä aluepolitiikan alalla ja tässähän tämä kysymys nousee aina esiin. Miten voidaan todistaa se, että hanke ei olisi toteutunut ilmankin tätä rahoitustukea? Oletteko aluepääosaston ihmisiltä kysyneet, jotka ovat tätä työtä tehneet 30-40 vuotta? Heillähän on mekanismeja Eh, joiden kautta voidaan hyvinkin eh, mitata, olisivatko hankkeet eh, toteutuneet ilmankin tukea, niin että tosiaan saataisiin rahat käytettyä parhaisiin kohteisiin. Ja kollegat, kun me käymme eri maissa vierailulla, ehkä voimme esittää vielä enemmän kysymyksiä hankkeista, joissa rahoitusvälineitä, lainoja ja avustuksia on yhdistetty, niin että saamme ehkä selville entistä enemmän. Ehkä kun on todella tietty hanke siinä silmien edessä, saa paremman tunteen, paremman käsityksen siitä, mikä, mikä tilanne todella on, kuin jos on edessä vain numerotietoa. Haluatteko vastata? Katson tuossa vähän pomonkin suuntaan, että haluaako hän mieluummin käyttää puheenvuoroa vai vastaanko minä? No minäpä vastaan sitten. Todella tämä kysymys lisäarvosta. Tämä asia on toden totta aivan siitä alkaen, kun otimme käyttörahoitusvälineiden yhdistämisen äh, ollut äh, mielessämme. Ja tätä on hyvin vaikea todentaa. Olemmekin pyrkineet aikaansaamaan joukon indikaattoreita, jotka täytyy ottaa huomioon, kun mitataan tätä lisäarvoa. Itse asiassa ihan systemaattista järjestelmällistä tietojenvaihtoa meillä ei kyllä aluepääosaston kanssa ole, mutta mikäpä meitä estää? Ehkäpä voisin vielä lukea teille nämä kymmenen indikaattoria, joita rahoitusinstituutioiden tulee tarkastella lisäarvon toteamiseksi, eli taloudellinen, rahoituksellinen, sosiaalinen, hankekohtainen, hankkeen ajoitus, hankkeen laatu ja standardit, innovaatiot, kestävyys, ympäristö ja muun tyyppiset edut hyödyt. Eli me olemme kyllä tehneet luettelon argumenteista, joiden pohjalta voimme päättää, ovatko, tuota, tuovatko hankkeet lisäarvoa vai eivät. Ainahan tätä täytyy, tai voi tietenkin kyseenalaistaa, mutta Sitten lisäisin vielä, että me luonnollisesti rohkaisemme teitä todella esittämään kysymyksiä, kun käytte kentällä. Esittäkää kysymyksiä. Ähm, rahoitusvälineiden yhdistämisestä ja meidän komissiossakin tulisi esittää yhä enemmän kysymyksiä ja viime vuosien ajan olemme olleet eh, enemmän huolissamme siitä, että saataisiin aikaan eh, puitteet, jotka varmistavat eh, hankkeiden laadun, mutta tässä puhutaan nyt tietystä ajanjaksosta ja alussa tietenkin oli ehkä vaikeaa mennä sinne kentälle katsomaan omin silmin äh, sitä, että miltä hankkeet näyttävät ja arvioinnissahan puhutaan myös naapuruusinvestointifasiliteetin äh, hankkeista ja nämä olivat niitä kaikkein vanhimpia äh, investointifasiliteetteja. Mm, sitten tuli toisenlaisia myöhemmin ja oli ehkä vaikea sieltä sitten poimia niitä hankkeita, jotka olisivat luonteeltaan ihan fyysisiä. Mutta luonnollisesti niin parlamentti kuin komissio niiden tulisi tämä ottaa huomioon. Kyse on aidoista EU-hankkeista, emmekä vain voi käynnistää ja unohtaa ne, vaan meidän täytyy todella niitä monitoroida ja näin saada selkeitä tuloksia silmiemme eteen ja meidän täytyy todella komissiossa sitoutua erityisesti tähän työhön edustustojemme kautta, jotka ovat siellä kentällä, joten otan todella onkeeni tästä teidän suosituksestanne. Kiitos. Kiitos kaikille komission kollegoille vierailustanne näistä hyvin hyödyllisistä tiedoista, kun EFSDstä neuvottelemme. Tämä oli erittäin, erittäin hyödyllistä taustatietoa meille. Kiitos. Ja nyt odotammekin sitten komission seuraavia vieraita, jotka puhuvat meille Afrikka-strategiasta. our colleagues, the VCS will change the name. Vahtimestarit tulevat ihan juuri vaihtamaan nimikyltit täällä edessä. Eli jos ihan pienen hetken odotatte. Nyt kollegat siirrymme hyvin tärkeään aiheeseen. Esityslistallamme numero 18. Ja kuulemme komission ja ulkosuhdehallinnon EUH edustajilta Eh, uudesta Afrikan ja eu kumppanuuden eh, vauhdittamisesta. Komissio on julkaissut eh, strategiansa EU ja Afrikan kumppanuudeksi. Taustalla on seuraavan EU-Afrikan huippukokouksen valmistelu. Sehän järjestetään Abidjanissa marraskuussa. Valiokuntamme lähettää Abidjanin sitten aikoinaan myös valtuuskunnan ja halusimme puhua asiasta näin ennalta aiomme myös valmistella oma-aloitteisen mietinnön. Iltapäivän kokouksessamme koordinaattorit kello 17 tulevat nimittämään esittelijää. Joten äh, ajattelimme kollegojen kanssa, että nyt oli oikein hyvä hetki kuulla komissiolta Afrikka-strategiasta, mistä on kyse, mikä tulee muuttumaan ja mitä on odotettavissa. Kuulimme Äh, Mogherinia ja Mimicha. Molemmat puhuivat äh, Afrikan merkityksestä ja siitä, että Afrikka on ikään kuin takapihamme maailman äh, kolkka, joka muuttuu nopeasti. Strategisesti tärkeä Euroopan unionille. Eilen kävimme keskustelua ODA-tasosta ja kuulimme, että ODA samalla kun se nousee, niin Afrikan saama tuki laskee LDC. Joten jos puhutaan siitä, että Afrikka on prioriteetti, niin nyt itse asiassa mitä enemmän Syyriassa ja Jordaniassa on ongelmia ja mitä enemmän sinne menee rahaa, niin sitä vähemmän sitä menee sitten Afrikkaan esimerkiksi. Kun Dance on DEFCO-pääosastolta paikalla ja kun Fervaken euh ja sitten vielä rouva Mark, Birgitte Markussen. Samoin ulkosuudenhallinnon edustaja. En tiedä, kuka teistä haluaisi aloittaa. Eli ulkosuhdehallinnon äh, korkean edustajan edustaja Fer Vaken voi puhua ensin. Olkaa hyvä. Thank you very much for the opportunity. Kiitoksia kovasti tästä mahdollisuudesta esitellä ajatuksiamme huippukokouksen valmistelemisesta ja tietysti otamme huomioon teidänkin valiokuntanne äh, kontribuutioon Tämä äh, huippukokous järjestetään Abidjanissa ja se on erittäin suuri ja tärkeä äh, huippukokous, koska se tapahtuu kymmenen vuotta Lissabonin huippukokouksen jälkeen. Äh, se on poliittisesti erittäin tärkeä ja me pyrimme keskustelemaan yhteisistä arvoista ja intresseistä. Kymmenen vuotta on kuitenkin pitkä aika kansainvälisessä politiikassa ja kun katsotaan tohtori Solanan turvallisuusstrategiaa ja toisaalta Federica Mogherinin turvallisuusstrategiaa viime vuodelta, niin voitte nähdä, kuinka paljon globaali maisema on muuttunut ja minkä, miten paljon haasteita meillä nyt on. Paljon enemmän haasteita kuin kymmenen vuotta sitten. Ja Afrikalla on erittäin tärkeä strateginen rooli meidän suhteissamme. Afrikka käy läpi syviä muutoksia taloudellisia, poliittisia, yhteiskunnallisia ja se antaa tietysti meille mahdollisuuksia, mutta asettaa myös jatkossakin haasteita. On selvää, että Afrikka huippukokous tapahtuu kansainvälisellä areenoilla ja te, jotka olitte ja Strasburgissa ja kuulitte Afrikan unionin edustajan viestin. Sehän oli erittäin hyvä viesti ja se otettiin vastaan hyvin myös Euroopan parlamentissa, mutta näette, että muutoksia on tapahtunut Afrikankin puolella. Meidän puolellamme on selvää, että jäsenvaltiot ja ulkoasiain hallinto liitämme oman turvallisuutemme ja vaurautemme siihen, mitä Afrikassa tapahtuu. Ähm, ulkoasiain neuvostossa on käyty keskustelua Afrikasta, on keskusteltu Afrikan sarven tilanteesta, Lähiaikoina tullaan keskustelemaan Sahelin tilanteesta. Eli Afrikka on kyllä näkyvästi esillä keskusteluissa ja tämä tuleva huippukokous ei voi olla mikään tavallinen huippukokous. Kaikki tietävät sen, että meidän täytyy ottaa tilaisuudesta vaarin, jotta saamme enemmän aikaan vaurautta ja vakautta. Se hyödyttää molempia osapuolia. Tässä on tietyllä tavalla kiire, se liittyy demografiseen dynamiikkaan, väestön kehitykseen. Tästä voi kehkeytyä myönteinen eh, tarina. Tässä on kyse erittäin tärkeästä rakennemuutoksesta koko maailmassa, erityisesti Afrikassa, mutta tässä on kyse myös haasteista työpaikkojen ja mahdollisuuksien tarjoamiseksi. 2,4 miljardia ihmistähän Afrikan mantereilla asuu. Ja sitten Siksi me haluammekin nimenomaan ottaa huippukokouksen teemaksi nuori, nuoret ihmiset, nuoriin investoimisen. Se on myönteinen näkökulma. Haluamme voimannuttaa nuoria, ottaa heidät huomioon, ähm, luoda koulutusta, työpaikkoja. Äh, mielestämme tämä, tämä on hyvä teema. Ja meillä on myös yhteinen tiedonanto josta ilmenevät komission ja ulkosuhdehallinnon prioriteetit, ja niistä on tarkoitus keskustella Afrikan osapuolen kanssa. On myös tärkeää, että keskustelemme asioista jäsenvaltioiden kanssa, jotta jäsenvaltiot voivat myös kantaa kortensa kekoon näiden ehdotusten täytäntöönpanossa. Tästä on tullut todellakin kollektiivinen agenda. On tärkeää, että molemmat, tai kollektiivinen asia on tärkeää, että molemmat osapuolet ottavat sen omakseen. Mutta tietysti me otamme huomioon jatkuvasti afrikkalaisten näkemykset. Emme ajattele ainoastaan Brysselin näkökulmasta. Vuosi 2017 on teemavuosi Afrikassakaan, halutaan valjastaa erilaisia keinoja edistää nuorten asemaa ja varmasti tämä meidän teema ajatuksemme saa hyvän vastaanoton Afrikan puolella laajasti puhua. Meillä on kolme tavoitetta. Euroopan unionin kannalta on aina tärkeää jatkaa yhteistyötä yhteisten arvojen päälle, yhteisten intressien päälle. Me käymme dialogia ja haluamme syventää sitä. Haluamme käydä dialogia yksittäisten maiden kanssa, mutta myös koko mantereen kanssa. Me tiedämme, että me voimme saada aikaan muutoksia COP21-kokouksessa Pariisissa osoitimme, että pystymme siihen ja haluamme laajentaa tätä ää, toimintaamme. Toinen tärkeä teema on turvallisuus. Turvallisuuteen investoiminen Afrikassa on myös investointia, investoimista omaan turvallisuuteemme, niin maalla kuin merilläkin. Ja kolmas, kolmas tärkeä asia on talouden kehitys. Täytyy luoda työpaikkoja, joita tämä manner tarvitsee, ja se on myös mahdollisuus Euroopan unionille, meidän yksityissektorillekin, äh, päästä investoimaan Afrikkaan. Äh, annan kohta puheenvuoron Kundusille, mutta kun me aloitamme toimintamme näin korkealla tasolla, niin on muistettava, että me olemme kaikkein tärkein avunantaja, me olemme tärkein merkittävin investoijataho, Olemme tärkeä kauppakumppani Afrikalle ja meidän täytyy saada aikaan muutosta, ja, mutta meidän täytyy myös ymmärtää se, että tässä ollaan hyvin korkealla tasolla jo nyt ja meidän täytyy intensifioida työtämme ja sopeuttaa joitain toimintaamme nykytilanteeseen. Missä meidän täytyy saada aikaan muutosta? No ensinnäkin on tärkeää, että saamme sitkeämpiä valtioita ja alueita. Täytyy pohtia hallinnointikysymyksiä, maahanmuuttokysymyksiä, liikkuvuuteen liittyviä kysymyksiä. Ja toinen tärkeä asia, jos täytyy saada aikaan muutosta, on työpaikkojen luominen. Kerron ensin tästä parempien ja vahvempien valtioiden teemasta. Ensinnäkin rauha ja turvallisuus on ollut alue, jossa olemme tehneet erittäin hyvää yhteistyötä kymmenen viime vuoden aikana, mutta aivan kuten te sanoitte, niin myös naapuruusstrategiamme tulee yhä enemmän ja enemmän tähän kuvaan. On otettava huomioon Afrikan sarven tilanne ja myös Keski-Afrikan tilanne. On otettava huomioon Libyan ja Sahelin tilanne, Afrikan sarven ja Persianlahden alueen tilanne kaikki tämä edellyttää vahvempaa sitoutumista Afrikan unionin kanssa, mutta erilaista kuin se, joka meillä on ollut kymmenen viime vuoden aikana. tätä muutosta ja sopeutusta täytyy saada aikaan. On myös muistettava, että Euroopan unionin ja Afrikan unionin lisäksi tärkeä toimija on myös YK. Tämä on tällainen kolmio, joka, jossa on kolme osaa. Siis meriturvallisuus on tärkeä osa, kun me haluamme tukea Afrikan unionia. On tärkeää, että mobilisoimme rahallisia resursseja myös meriturvallisuuden parantamiseksi ja rauhan edistämisen saralla. Tällä hetkellä me Haluamme tukea kansalaisyhteiskuntaa, ihmisoikeuksia, demokratiaprosesseja, olipa kyse sitten mantereen tasosta tai yksittäisistä maista. Hyvä hallinto on oleellista vakauden kannalta, eli tässä kohtaa arvot eivät mene ristiin. On kuitenkin jatkettava keskustelua afrikkalaisten kumppaneiden kanssa myös näistä asioista on muistettava, että myös Euroopalla itsellään on tiettyjä haasteita tällä saralla. Ja erityisesti haluamme keskittyä vaaliprosesseihin, demokratian hallintoon. Viime vuosina olemme todenneet, että kun olemme tarkkailleet vaaleja, niin usein ää, äh, on kuitenkin ilmennyt erimielisyyksiä Afrikan unionin ja EUn välillä, ja meidän täytyy pohtia, miten voimme tätä asiaa edistää. Ja sitten lopuksi vielä maahanmuutto ja liikkuvuus. Me emme halua, että tästä huippukokouksesta tulee maahanmuuttohuippukokous. Monille jäsenvaltioille ää, tämä on kyllä tärkeä asia. On muistettava, että vain pieni osa maahanmuutosta päätyy Euroopan unioniin, Euroopan mantereelle. 90 prosenttia maahanmuutosta tapahtuu Afrikan sisällä. Ja afrikkalaisilla mailla on ihan yhtä paljon vaikeuksia hallinnoida maahanmuutto-ongelmia kuin meillä. Tarvitaan yhteistyötä myös siinä, kuinka saadaan aikaan hallinnollisia puitteita tämän asian käsittelyyn. Ihmiskauppa on yksi ongelma. Siitä puhuttiin muun muassa Vallettan kokouksessa, ja me voimme varmasti antaa asiantuntijuutta afrikkalaisten käyttöön ihan mantereenkin tasolla. Thanks. So let me... Kiitos. Ehkä voisin jatkaa siitä, mihin kuun tähän tässä äsken päätti. Hän kertoi näistä Äh, kahdesta ulottuvuudesta. Ensinnäkin äh, tämä äh, eri maiden vastustuskyky niin sanotusti, ja minä puhun toisesta ulottuvuudesta, eli työpaikat, työpaikat, työpaikat, erityisesti työtä nuorille, erityisesti työtä naisille. Työagenda on aivan olennainen, koska se on nähtävä myös demografista kehitystä heijastelevana ja se nousee aina esiin, kun puhumme afrikkalaisten kumppaneidemme kanssa kansallisella tasolla, paikallisella tasolla tai kansalaisyhteiskunnan tasolla. Tiedonannossa esitetään neljä erityistä toimintakenttää töiden suhteen. Ensinnäkin investointirakenne, jos katsotaan Afrikan viimeisten kymmenen vuoden kasvulukuja, ne näyttävät vakailta ja vankoilta, mutta jos katsoo yksityiskohtia, niin hyvin paljon on hyödykeriippuvaista, eli liittyy raaka-aineiden vientiin ja tämä liittyy siis Kiinan kasvuun pikemminkin. Eli potentiaalia on ennen kaikkea lisäarvossa – jota Afrikassa ei luoda kylliksi. Potentiaalia toki on, mutta se vaatisi investointeja, joten tärkein prioriteetti, jonka näemme, ja tiedän, että olette puhuneet ulkoisesta investointisuunnitelmasta juuri äsken, niin tärkein prioriteettimme on sen varmistaminen, että enemmän rahaa menee Afrikkaan, enemmän pääomainvestointeja kuin tänä päivänä. Potentiaalia on, mutta vielä ei ole saatu kylliksi aikaan. Mitä voimme tehdä, jotta tämä saadaan aikaan? Ilmeistä on, että Euroopan investointisuunnitelma on tärkeä tekijä niin yhtäältä takuurahaston kautta kuin toisaalta myös lainojen ja yhdistämisen avustamisen kautta ja tietenkin sitten teknisen avun tarjoaminen – joka on hyvin tärkeää liiketoimintaympäristön kehittymiselle. Samalla haluamme ajaa enemmän äh, yritysten välisiä suhteita. Olemme luoneet alustan. Haluamme, että meidän yrityksemme ja afrikkalaiset yritykset voivat tavata keskustelua niin, että tieto virtaa ja äh, mielipiteitä, kokemuksia vaihdetaan. Kolmanneksi haluamme auttaa tukemaan alueellisten markkinoiden rakemista. Jos haluamme lisäarvoa, jos haluamme investointeja ja lisäarvoja, arvoa, niin ilmeistä on, että tuotteet kaipaavat kuluttajia. Yleensä paik- paikalliset markkinat ovat liian pienet, siksi täytyy luoda alueellisia markkinoita. Alueellinen integraatiostrategia, alueellinen integraatiostrategia Afrikassa on jo olemassa. Se on hankala juttu, mutta mutta pyrimme nyt sitä sitten tukemaan ja auttamaan afrikkalaisia kumppaneita alueellisen taloudellisen integrointiagendan ajamiseksi, siis eh, tietenkin eh, alueiden sisällä, mutta myös ikään kuin alueiden välisesti Interreg-toiminnan eh, kaltaisesti, SADEC ja EAC ja niin edelleen ihan pohjoiseen asti. Ja näin voimme sitten tukea Afrikkaa pyrkimyksessä kohti vapaakauppasopimusta. Näin voitaisiin varmistaa se, että kumppanimme voivat täysin hyötyä talouskumppanuussopimuksista, koska nekin perustuvat lisäarvoon, jota voidaan saada aikaan ja näin voisivat sitten hyötyä viennistä Eurooppaan. Tämä on ensimmäinen ulottuvuus. Kun puhutaan talouden lisäarvon luomisesta, niin tarvitaan lisää investointeja. Niitä on houkuteltava. Tämän lisäksi haluamme keskittyä erityisesti aloihin, joissa tarvitaan erityisponnisteluja. Ensinnäkin energia, erityisesti uusiutuvat energialähteet. Tämä on aivan olennaista, koska ilman energiaa ei ole mitään. Energia voisi itse asiassa tai energian saaminen voisi auttaa myös kaikissa muissa ongelmissa, vyyhtien ratkaisemisessa, solmujen avaamisessa, niin verkossa kuin verkon ulkopuolella on todella paljon mahdollisuuksia, erityisesti ajatelkaa aurinkoenergian mahdollisuuksia. Siis yksi aurinkopaneeli Afrikassa tuottaa kaksinkertaisen määrän energiaa Eurooppaan verrattuna, eli potentiaalia on valtavasti. Heillä on omaa agendansa, heillä on AREI, Afrikan uusiutuvien energianlähteiden agenda, COP20 yksi sitoumuksiin liittyy myös, ja me todella, todella, todella ajamme sitä. Me todella pyrimme auttamaan afrikkalaisia kumppaneitamme saamaan aikaan eh, niin kuin tiedätte, komission jäsen Mimitsa on Arein johtokunnan jäsen ja puhumme tai teemme yhdessä eh, AFDn Euroopan investointipankin eh, KF, kaksoisveden ja muiden kanssa yhdessä. Kyse on myös strategisista kumppanuuksista, muun muassa Meijersin johto tai, tutkimusyhteistyö. Tätä on jo olemassa ja haluamme mennä entistä huomattavasti pidemmälle. Kolmas ala, maatalous ja kalastus. Luonnollisesti maatalous on olennaista Afrikalle monestakin syystä maatalousalalla on kaikkein eniten työpaikkoja. Se on tietenkin äärimmäisen tärkeää elintarvikehuollon kannalta, mutta myös se on myös ala, jossa on valtavaa potentiaalia lisäarvon luomiseksi. En halua ehkä puhua agroteollisuudesta, koska se synnyttää tiettyjä mielikuvia, mutta jos katsotaan mitä tapahtuu tietyissä maissa, niin Eh, pienelläkin eh, investoinnilla voidaan saada paljon aikaan, kun paikalliset viljelijät voivat lisätä tuotteidensa laatua, saada ne markkinoille eh, ja kun heille voi kertoa heidän tuotteensa arvosta, todellisesta arvosta, niin, että ne pääsevät kansallisille markkinoille ja sieltä myös eteenpäin. Tässä on valtavaa potentiaalia, joka samalla tarjoaa ihmisille mahdollisuuden päästä köyhyydestä ja tarjoaa heille tulevaisuuden mahdollisuuksia. Ja näin tuottaa lisää arvoa nykytuotannolle ja sama koskee luonnollisesti kalastusta yhtä lailla. Koko kalastusala, rannikkoalueiden kehittäminen, sillä on valtavaa potentiaalia, joka tällä hetkellä on ihan aliarvioitu, alikehittynyt. Tämä on myös toimintakenttä, jolla todella haluamme aikaan liikehdintää. Ja tähän liittyy luonnollisesti myös sitten äh, äh, taitojen ja, ja, ja, ja, ja tietojen parantaminen, siis äh, ammatillinen koulutus ja myös tutkimusala. Haluamme tehdä entistä enemmän äh, myös panostaessamme äh, maatalous koulutukseen, joka on tärkeää afrikkalaisille kumppaneillemme. Ja sitten vielä taidot, mikään ei tietenkään hyödytä, jos emme investoi myös ihmisiin niin, että ihmiset saavat tämän kaiken potentiaalin käyttöön. Eli täytyy vahvistaa koulutusta, erityisesti ammatillista koulutusta ja, ja tietenkin myös näin voidaan vaikkapa Erasmus plussaa käyttää lähtökohtana ja sitten katsoa, miten saadaan luotua näitä yhteyksiä ja myöskin sitten ammatillisia koulutusyhteyksiä Eurooppaan. Kaikki tämä, juu, minä lopettelen puheenjohtaja Tämä ei heijastele tietenkään kehityspolitiikkamme koko kenttää ja läsnäolomme Afrikassa. Se on huomattavasti kattavampi kuin nämä elementit, jotka näissä puheenvuoroissamme olemme nostaneet esiin, eikä myöskään tämä tiedonanto kuvaile kaikkia sitoumuksiamme Afrikan kanssa. Niin kuin Kuun sanoi, se on luonteeltaan poliittinen, se haluaa luoda tiettyä fokusta tiettyä keskittymistä niin, että voimme valmistella huippukokousta ja tietenkin jatkaa yhteistyötä myös huippukokouksen jälkeen. Ja tärkeä haastehan meillä tässä on edessämme, ja niin kuin Kuun sanoi, eikä tätä ehkä aina tunnusteta, jos lukee artikkeleja vaikkapa Kiinasta, Japanista, niin me olemme kuitenkin kumppani numero yksi Afrikassa, suorat yhteydet ja me olemme tärkeä kauppakumppani ja haluamme tehdä enemmän, mutta jos katsotaan näitä numeroita ja näitä tosiasioita, niin kyse on Euroopan unionista ja sen jäsenvaltioista edelleen. Eh, silti toimimme hyvin hajanaisesti ja nyt todella haluaisimme, ja tämä tulee olemaan myöskin tulevien keskustelujen ytimessä, kun jäsenvaltioiden kanssa neuvostossa puhutaan, niin katsomme, että miten voisimme Abidjassa huippukokouksessa paitsi esitellä EU-tason agendaa, myös todella vakaan konsolidoidun agendan, jossa kaikki jäsenvaltiot, niiden mm, kahdenväliset toimet ja sitten EU-tason toimet ovat yksi kokonaisuus. Jos emme onnistu osoittamaan, mitä teemme jo nyt ja mitä haluamme tehdä entistä enemmän, tulemme aina vain esittelemään kuvan, joka on on hajanainen ja joka ei ole painoarvomme mukainen. Eli äm, tässä emme halua, että väheksytään panostamme Afrikassa. Me haluamme tiedonannolla nyt äh, osoittaa tiettyjä kokonaisuuksia, joissa haluaisimme meidän kaikkien nyt keskittyvän ja mobilisoituvan huippukokousta äh, ennen. Ja näin odotammekin kovasti myös Euroopan parlamentin panosta jonka oma-aloitteisessa mietinnössä meille tarjoatte. Toivottavasti kuulette kanssamme samaan suuntaan ja olen ihan varma siitä, että meillä on paljon puhuttavaa tänään. Kiitos. Halusiko Rova Markinsen vielä lisätä jotain? Olkaa hyvä. To be here. I just wanted to elaborate on the format because we, we want... Minä halusin puhua tähän muotoon, koska me haluamme olla kunnianhimoisia – kun on kuule, kysymys innovaatiosta ja nuorten kytkemisestä tähän mukaan. Nuorisohan on keskeinen teema-alue ja nuorten pitää, nuoret pitää saada tähän vahvasti mukaan. Me olemme erittäin iloisia siitä, että täälläkin saleissa näkyy nuoria eurooppalaisia. Eli siis me olemme todella iloisia nähdessämme nuoria kasvoja, mutta me, me, me haluamme siis järjestää paljon kokouksia. Me aiomme tavata Euroopan nuorison verkostoitumis ihmisiä täällä ja Afrikassa. Me järjestämme toisen nuorisofoorumin syyskuussa. Tämän nuorisofoorumin jälkeen, eh, huippukokouksen jälkeen, meillä on seuraavana vaiheena yhteistyö. Nuoret tulevat tekemään työtä näiden kahden kokouksen välillä, tiivistä yhteistyötä. Se on todella, todella tärkeää, että nuoret voivat saada äänensä kuuluville ennen huippukokousta. Halusin vain muistuttaa tämän, koska uskoakseni tämä huippukokous tulee olemaan hyvin erilainen, tästä, koska se on niin uusi. Um, Kiitos paljon. Kiitos teille kaikille tästä hyvin kattavasta esityksestä. Nyt minulla on ainakin huomattavasti parempi kuva siitä, mistä huippukokouksessa on kyse ja mistä siinä ei ole kyse. Koska hämmennystä ehkä usein syntyy siitä, että puhumme kumppanuuden tulevaisuudesta, puhumme alueellisista kumppanuuden osa-alueista, mutta saan nyt sellaisen vaikutelman, että kyse ei ole nyt koko Afrikan strategiasta, vaan poliittisesta painoarvosta ja poliittisesta EUn pitkäaikaisen Afrikkakumppanuuden ajamisesta. No niin, nyt minulla on puheenvuoropyyntöjä kollegoilta. Ensimmäisenä Charles Görens. Charles. Oui, merci, madame Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää kolmea puhujaa, komissio, komissiota ja ulkosuudepalvelua näistä hienoista esityksistä, kun on vähän äh, kokemusta näistä kansainvälisistä konferensseista tai näistä huippukokouksista, niin silloin tiedetään, mikä on tärkeää, ei vain se, eikä ainoastaan se, mitä päätetään konferenssissa, koska siellä itse asiassa päätetään yhtään mistään mitään. Se on usein vain muodollista tai täysin banaalia, mutta kaikki tärkeä tapahtuu edellisenä päivinä. Se on erittäin tärkeää, että jos meidän valiokuntamme haluaa vaikuttaa edes jonkin verran EUn ja Afrikan kumppanuuteen, siis, siis tämä huippukokous huolimatta siitä on kuitenkin erittäin tärkeä. Minä uskon kuitenkin, että mitä nyt pitää sanoa poliittisessa mielessä. Tässä on dynamiikka vähän muuttumassa. Se tulee tekemään sen, että Afrikka tulee näkymään ja meidän suhteemme Afrikkaamme aivan toisessa valossa. Väestökehitys, sitä ei ole vieläkään pystytty hallitsemaan kun 50 prosentin kasvu Nigerissä, silloin 3 prosenttia, koska siellä prosentti on 3 prosenttia. Meidän pitää ottaa huomioon tämä muuttuva dynamiikka. Pitää myös käydä käsiksi tähän ongelmaan jollakin tapaa. Terroristiuhka ja viimeisen huippukokouksen jälkeen on vahvistunut. Sekin on antanut uutta dynamiikkaa. Se on synnyttänyt tiettyä turvattomuutta erilaisissa tendenssikehityksissä. Me tiedämme, että se tulee kestämään kauan ja se tulee ö, ottamaan meiltä niitä resursseja, joita meillä ei ole antaa eikä mitä Afrikalla ole itsellään. Mutta jos me ajattelemme joidenkin maiden taloudellista kehitystä, noin 12 maan taloudellista kehitystä, joka on lähtenyt lentoon ja siellä on syntynyt vaurautta ja he voivat ehkä asemoitua uudestaan ja jakaa tätä vaurautta eri tavalla. Ja tietyssä mielessä mm, mm jos ajattelemme tavoitteita, kehitys, kestävän kehityksen tavoitteiden vaativuutta, siihenkin he voivat puuttua. Mutta sitten jos ajattelemme taas kuluja, raaka-ainekuluja, joka on hieman pysähtynyt. Se tarkoittaa sitä, että Kiinan läsnäolo on siellä vahvistunut. Euroopalla pitää olla erilainen kutsumus, sen pitäisi olla enemmän läsnä se pitäisi tulla paremmin havaituksi ja nähdyksi. Jos tämä huippukokous voi jotenkin siihen vaikuttaa, niin meidän pitäisi antaa eurooppalaiselle, Euroopalle enemmän näkyvyyttä Afrikassa. Afrikan ja EUn suhteille, mutta haluaisin kuitenkin sanoa, että yksi asia on vaarallinen, sitä pitää välttää. Puhutaan yhteistyöstä Yhteistyöllä on koko merkityksensä taloudellinen, turvallisuuspoliittinen, jos ajattelemme eri osapuolten intressejä, mitä voidaan tehdä yhdessä, mutta kyllä tässä on yksi piikki, joka pitää välttää, jos ajattelemme kehityskaarta. Jos ajattelemme kehitystä omien sääntöjensä sisällä yksi ehto on se, että on sitoutumaton ehto. Jos me haluamme nyt suosia jonkun yksityisen sektorin näkyvyyttä Afrikassa. Yksityisen sektorin näkyvyyttä ei sitä pidä tehdä kehitysyhteistyön kustannuksella, koska kehitysyhteistyö on silloin sidottu ja silloin me emme enää noudata näitä kriteerejä, jo, jo, joita on allekirjoitettu suuriin kansainvälisiin sopimuksiin ja julkilausumiin. Mitä minä nyt haluan tällä kaikella sanoa? Jos ajattelemme ihan itsessään kehitystä, haluan korostaa erästä ilmiötä, jota me itsekään emme pysty hallitsemaan. Onko tämä konferenssitilaisuus, jossa voitaisiin ottaa esille suuren luokan kysymys? Afrikalla on, onko sillä samankaltainen kehityssuuntaus kuin Eteläisessä Amerikassa? Paljon rikkaita, paljon köyhiä, vähän keskiluokkaa ja paljon uhkakuvia yhteiskunnille. Tämä on todellinen ongelma kun on kyse kehityksestä. Kyllä kumppanuuden pitää pystyä organisoimaan tämä. Meidän pitää vakuuttaa afrikkalaiset siitä, että he lähtevät sitoutumaan tähän keskusteluun. Ei sitä voi väkipakolla viedä sinne. He voivat sanoa, että te olette jo aivan, meillä on riittävästi ongelmia täällä, teillä on riittävästi ongelmia omissa maissanne, mitä me pystymme poistamaan epätasa-arvot, mutta me voimme antaa heille kokemusta – yli sadan vuoden ajalta kertynyttä kokemusta, kun esimerkiksi puhutaan vaurauden jakamisesta, toimivasta verotuksesta esimerkiksi. Meillähän on kokemuksia aloitteista, miten on haluttu esimerkiksi käynnistää hyvän hallinnon toimivuus ja tietysti koko sosiaalinen sektori, ja sitäkään ei voi unohtaa. Meillä on keinoja käytettävissä, meillä on Euroopan kehitysrahasto, meillä on myös panafrikkalainen ohjelma eikö nyt olisi koittanut aika, että suosittaisiin joitakin suuren luokan toimenpiteitä kuin että yritettäisiin tehdä aina kaikkea kaikkialla? Ajattelen nimenomaan sosiaaliturvan järjestelmän juurruttamista maihin. Ruanda esimerkiksi, tai jossa yli 80 prosenttia kansalaisista hyötyy jo sosiaaliturvasta. Siis kyllä se voi toimia muuallakin Afrikassa, jos siellä toimii. Malavissa on heikommin toimiva talous, mutta he ovat erittäin äh, kiinnostuneita sosiaaliturvajärjestelmästä. Tämä on toinen esimerkki aivan toisenlaisesta maasta, jolla on aivan erilainen profiili verrattuna Ruandaan. Sielläkin se toimii. Eikö tässä nyt olisi sit, sen sijaan, että lähdettäisiin koristelemaan jotakin joulukuusten tapaista rakennelmaa, niin vo, että jaetaan resursseja joka Afrikan kolkkaan, vaan voisimme kohdentaa näitä toimenpiteitä – Meillä on voimakkaita, tehokkaita keinoja, joilla voimme paremmin jakaa vaurautta ja toteuttaa vaurauden jakamista. Eikö nämä huipputapaamiset, konferenssit olisi loistavia tilaisuuksia lähteä pohtimaan sitä, miten voimme paremmin hyödyntää keinojamme, käyttää niitä. Eli siis, siis niin, kyllä, jos me ajattelemme yhteistyötä, mitä se tarkoittaa? Siinä on kyse myös poliittisesta hygieniasta, mutta myös arvioinnista myöhemmin, miten me arvioimme kehitystä ja muuta taloudellista yhteistyötä. Ja kun ajattelemme puhtaasti kehitystä, kehitysyhteistyötä, tarkoituksena on kitkeä pois köyhyys. Ja se, se, se onnistuu vain siinä, jos me luemme yhdessä kestävän kehityksen tavoitteita ja miten se ilmenee käytännössä Afrikassa meidän kumppaneidemme kanssa. The food for thought there. Siinäpä olikin paljon ajatuksen aihetta meille. Hyviä ajatuksen aiheita toden totta. Sitten Maria lisäajatusta, eikö totta? Kyllä, kyllä. Kyllä, ehdottomasti. Lisäajattelemisen aihetta minultakin. Ensinnäkin sydämelliset kiitokset teille kaikille puheenvuoroistanne ja esityksistänne. Te puhuitte paljon Fervaken eh, eh, turvallisuudesta, vakaudesta. Ja tässä vaiheessa ehkä antaisin teille evästykseksi yhden ajatuksen. Kyllä, turvallisuudella on merkittävä rooli. Turvallisuus on perusedellytys hyvälle kansantaloudelliselle kehitykselle, sen kaikki tiedämme. Minä kuitenkin aina pohdin, että mistä padasta mitäkin välineitä rahoitetaan, kun pyritään vahvistamaan vakautta ja turvallisuutta. Minäpä mietin, että jos, eh, ja tämänhän me voimme jo nähdäkin, jos eh, eh, kehityspoliittisista hankkeista rahoitetaan enemmän ja enemmän, niin sitten meillä ei ole rahaa sille, mitä herra Duns on todennut. Eli investoidaan työpaikkoihin, työpaikkoihin, työpaikkoihin. Köyhyys, köyhyyden torjunta on kehitysyhteistyömme avainasia ja tämä turvallisuuskysymys täytyy rahoittaa sitten omilla, omista välineistään. Ei sitä voi kehityspolitiikan välineillä rahoittaa. Tämä oli ensimmäinen evästyksen aihe teille minulta. Sitten investoinnit lisää paikallista jalostusta, eikä vain tätä tilannetta, joka, joka Afrikassa on tällä hetkellä, eli raaka-aineiden vienti Varmasti kaikki voimme allekirjoittaa tämän. Nyt tarvitaan yhä enemmän paikallistason jalostustoimintaa, mutta samalla täytyy sitten äh, muistaa se, että äh, Tämä, on sitten, äh, tämä siirtyy tämä jalostustoiminta sitten muualta, sillä jos katsotaan tätä paikallista jalostustoimintaa, niin useinhan se on tapahtunut aiemmin täällä meillä. Puhuitte aluemarkkinoiden kehittämisestä. Se olisi aivan varmaankin looginen seuraus. Kun ihmisillä on tuloja, niin he voivat sitten myöhemmin itsekin hankkia tuotteita, joita ovat tuottaneet. Eli siis aluemarkkinoiden perustaminen, tukeminen, tästä olemme varmaan kaikki yhtä mieltä. Hiukan minulla on kyllä huolta siitä, että kun tässä yhteydessä totesitte seuraavaa. Sanoitte, että näin nämä maat voisivat epäjärjestelmästä hyötyä paremmin. Minä hiukan mietin, että kun me katsomme Afrikkaa, Afrikka yrittää tällä hetkellä paikallismarkkinoita kehittää sisämarkkinoina, eli esimerkiksi Itä-Afrikan alue, Läntinen Afrikka, Eteläinen Afrikka ovat tällaisia afrikkalaisia sisämarkkinoita, perustamassa, ihan niin kuin mekin olemme tehneet. Katsotaanko, että mitenkä epäjärjestelmä ehkäpä, joka vesittää tätä, koska voihan tämä luonnollisesti olla kiinnostavaa tuoda tuote Euroopan markkinoille, jossa tuote voidaan myydä kalliimmalla niin, että se siirtyy sitten Afrikan markkinoilta pois. Eli tässä voi syntyä mielestäni jonkinnäköinen kilpailutilanne, jonka suhteen meidän täytyy olla tarkkana, että jätämme pelivaraa paikallisille, alueellisille, alueellisille markkinoille ylipäätään kehittyä soveltuvasti. Viimeinen ajatukseni liittyy maatalouteen. Olen kanssanne yhtä mieltä siitä, että maatalouden potentiaalia Afrikassa on suurta. Ennen kaikkea suurta potentiaalia, kun ajatellaan, että ihmisillä on nälkä. Suuret markkinat ovat siis jo olemassa on potentiaalia äh, lisätä tuotantoa, mutta älkäämme tehkö virhettä, että viemme oman tuotantomenetelmämme täältä Euroopasta Afrikkaan, eli tuotantomme äh, teollistuminen. Meillähän on sen suhteen nyt Euroopassa ongelmia. Itse olen maanviljelijä, tiedän oikein hyvin mistä puhun. Ja mekin olemme pian törmäämässä äh, teollistumisen rajoihin maatalouden teollistumisen rajoihin. Törmäämme sen rajoihin, vaikka meillä maatalouden olosuhteet ovat aivan erinomaiset, huomattavasti paremmat kuin suurissa osassa Afrikkaa lainkaan. Eli jos me haluamme käyttää tuotantopotentiaalin kasvua, niin se täytyy tehdä toisin. Täytyy katsoa, mitä maatalousekologisia menettelyjä voisi olla käytettävissä ei se riitä, että vaan lannoitetaan vettä. Tarvitaan vettä. Vettä ei suinkaan ole kaikkialla rajattomasti, eli meidän täytyy pohtia sitä, miten esimerkiksi maaperän sitomiskykyä saataisiin parannettua. Eli erilaisia maatalous mm, toiminnan parantamiskeinoja. Älkää me nyt vaan tehkö sitä virhettä, että viemme oman teollisuusmaataloutemme Afrikkaan lisää vaan lannoitetta ja lisää torjunta-aineita. Toki kyllä näiden pohjalta saadaan tuotantoa lisättyä, mutta samalla sinne viedään sitten myös ongelmat. Huomenna syön Tänään oli naamiaisella Food for World edustajien kanssa eräs argentiinalainen tuottaja kuvaili, minkälaisia ongelmia heillä on nyt, joita heillä ei aiemmin ollut, ongelmia, joita teollinen maataloustuotanto on mukanaan tuonut. Me emme halua viedä näitä ongelmia Afrikkaan. Valitettavasti joudun nyt poistumaan toiseen valiokuntaan. Velvoitteeni kutsuvat, en ehdi jäämään kuulemaan teidän vastaustanne, mutta halusin tämän antaa teille kuitenkin ajatuksen aiheeksi, evästykseksi. Kiitos Maria, ehkäpä minäkin tartun parin seikkaan Eh, Charles Görens ensinnäkin on oikeassa mielestäni siinä, että, ihmiset, että, että tilanteet ja asiat ovat muuttumassa ja esimerkiksi jotkut Afrikan eh, maat ovat eh, jo ottamassa johtajuutta käsiinsä, mitä tulee talouden kehittämiseen. Se voi olla jännittävääkin, jännittävät ajat edessä. Lisäksi ajattelin, mitä sanoitte jonkinnäköisen hyvinvointivaltion aikaansaamisesta. Ban Ki-moon yhdessä viimeisistä puheistaan puhui juuri tästä, eli siitä, kun puhuttiin kehitystavoitteista ja universaalista terveydenhuonnosta. Emmehän me itse asiassa omia hyvinvointivaltiorakenteitamme suinkaan perustaneet talouskasvun aikana, ei, vaan Äh, jopa sodan aikana tai heti sodan jälkeen, esimerkiksi vuonna 1947. Näin ihmiset saivat toivoa siitä, että elämä tulee muuttumaan äh, ja ehkäpä voitaisiin miettiä joitain niitä hyviä esimerkkejä. Itse kävin pari vuotta sitten konferenssissa, äh, jossa tapasimme naisparlamentaarikkoja eri maista. Naiset tekevät kentällä kovaa työtä, jotta saataisiin ihan perusterveydenhoitopalveluja kentällä aikaan. Ja ehkäpä tällainen olisikin hyvä, eikä vaan tällainen äh, keskuspuhuminen investoinneista ja työpaikoista. Siis äh, voi tuntua vähän ehkä kyyniseltä puhua Afrikankin kohdalla työpaikkojen luomisesta. Katsotaan Espanjaa, katsotaan Kreikkaa, äh, monia maita. Meillä on valtavaa, valtavaa nuorisotyöttömyyttä. Osaammeko tehdä asiat sitten paremmin Afrikassa? Miten voitaisiin ihmisille antaa toivoa? Federica Mogherini puhui eh, siitä, että ei saa rakentaa muureja, vaan täytyy rakentaa tulevaisuuden toivoa. EU eh, e ei ole Afrikassa ollut eh, vahva kumppani, vaikka se on ollut siellä pitkään. Entäpäs Brexit, Brexitin vaikutus EU-hun ja Afrikkaan? Afrikkalaiset suurlähettiläät kysyivät minulta, että jaha, kun yhdistynyt kuningaskunta poistuu, se on suuri toimija Afrikassa, mitä sitten tapahtuu EUlle. Charlinkin kanssa puhuimme mm, siitä, miten Brexit tulee vaikuttamaan kehityspolitiikkaan. Miten te asian koette? Miten arvioitte tilanteen kehittyvän? Emme tietenkään tiedä, miten brittihallitus tulee toimimaan. Minä, niin kuin muutkin jotka äänestimme Brexitia vastaan. Toivomme tietenkin, että ulkosuhteissa sitä tulevat olemaan tiiviit jatkossakin. No niin, tässä joukko kysymyksiä. En tiedä, kuka haluaa vastata ensin. Kun. Thank you very much for the interest and uh, the... Kiitoksia kovasti kiinnostuksestanne, hyvästä ajatuksenruvusta ja hyvistä keskusteluista. Kyllä. Äh, asiat ovat nyt muuttumassa ja se tapa, jolla Afrikka katsoo Euroopan unionia, muuttuu. Kiina liittyy tähän, USAn Afrikka-politiikan epävarmuus liittyy tähän ja tietysti Brexitkin äh, kuuluu tähän samaan kuvaan, vaikuttaa siihen, miten Afrikka katsoo Euroopan unionia. Ja lisäksi parina viime vuonna me olemme osoittaneet, että että me tuemme niitä maita, jotka ovat todella ongelmissa, kuten Afrikan sarvi, Sahelin alue. Ja me teemme sellaisia asioita, joita muut kumppanit eivät tee. Ja me pidämme nämä maat tavallaan jaloillaan, kun ne taistelevat terrorismia, nälkää vastaan ja niin edespäin. Ja loppujen lopuksi me olemme luotettava kumppani, kun kaikki muut asiat muuttuvat, niin Euroopan unioni pysyy. Ja tämä tietysti äh, on hieno mahdollisuus meidän suhteellemme, mutta se myös sälyttää meille paljon vastuuta, joka meidän täytyy kantaa tulevina vuosina. Afrikan mantereen muutokset, äh, viittasitte niihin. No, mm, Meillä on äärimmäisen hieno säätiön kertomus siitä, kuinka Afrikka on tavallaan muutoksen partaalla. Ja me teemme kovasti työtä sen suhteen, että tämä muutos on hyvää muutosta. Haluamme viedä eteenpäin rauhaa, turvallisuutta, taloutta, työpaikkoja. Terrorismi tuli täällä mainituksi, mutta myös turvallisuus ja vakaus ja resurssit. Viime vuosina olemme osoittaneet sen, että me voimme yhdistää kehityksen ja turvallisuuden paremmin yhteen. Ja se on yksi Federica, Federica Mogherinin avainstrategioista. Turvallisuus ja vakaus kulkevat käsi kädessä. Ja kun me ymmärrämme, että molemmat liittyvät toinen toisiinsa, niin mekin voimme toimia paremmin. Ja tämä on yksi niistä haasteista, johon haluamme perehtyä ja ottaa sen myös esiin huippukokouksessa. Haluamme ottaa esiin sen, kuinka voidaan paremmin käyttää Afrikan rauhan välinettä hyväksi, miten voimme avoimemmin edistää turvallisuutta mantereelle ja miten voimme käyttää rahaa niin, että emme investoi ainoastaan turvallisuuteen, vaan samalla kehitämme myös muita alueita. Kun ajatellaan Afrikan tulevaisuutta ja osallistavaa yhteiskuntaa, niin loppujen lopuksihan kyse on Afrikan omasta päätöksestä. Afrikan valtiot ovat suvereeneja valtioita, mutta meidän kumppanuutemme perustuu nimenomaan osallistavien yhteiskuntien ajatukseen ja siihen, että saadaan aikaan vauraita yhteiskuntia, hyvinvointia. Yritämme kullakin alueella saada aikaan nimenomaan vaurautta ja turvallisia valtioita. Ja sitten vielä Brexitistä pari sanaa. Sehän on yksi hankalimmista aiheistamme. Se vastaus, jonka me annamme ja pyydämme myös lähetystäjämme antamaan, on se, että mitä tahansa tapahtuukin, niin nämä 27 jäsenvaltiota pysymme yhtenä rintamana ja tuemme Afrikkaa. Tietysti olemme vahvempia, jos UK on mukana. Sillä on tärkeä rooli Afrikan mantereella poliittisesti ja myös kehitysresurssien kannalta. Ja me todella toivomme, että e- Brexitin jälkeenkin voimme tehdä läheistä yhteistyötä UK kanssa niin poliittisesti kuin kehitysyhteistyönkin saralla. Thanks. Peut-être aussi pour commencer là, euh, enfin avec... Euh, Ehkä minä aloitan nyt vastaamalla Charles Görensin ajatelmiin. Geostrategiasta minä ajattelen tietenkin Kiinaa ja Brexitia ja Yhdysvaltoja – mutta on myös yksi elementti, jonka afrikkalaiset kumppanimat ymmärtäneet. Paradigmat ovat muuttuneet suhteessa Eurooppaan. Ennenhän meidän sitoutumisemme suhteessa tähän maanosaan perustui pääasiassa meidän omiin arvoihimme, poliittiseen kehitysyhteistyöhön. Mutta afrikkalaiset ovat nyt ymmärtäneet, että maahanmuuttokriisin jälkeen sanoisin näin, että tässä on tullut uusi aspekti, eli edut, intressit. Euroopassa on tiedostettu ja tajust, tajuttu, mitä tuolla maan, tuossa maanosassa tapahtuu, eli se eivät enää jää sinne ja tällä vaikutuksella on suora vaikutus meihin. Ja se vaikuttaa meidän suhteisiin, se muuttaa tasapainoa potentiaalisesti. Ei se tarkoita sitä, että vaikka olemme vuosikymmenen aikana muuttaa kumppanuussuhdetta, että eli sitä olisi tullut antaja saava, vaan siitä olisi tullut tasavertaisempi suhde. Mutta nyt me näemme, että on kyse eurooppalaisista intresseistä. Meidän intresseissä on auttaa meidän kumppaneitamme ja se kyllä luo paremmat kontekstit kumppanuussuhteelle, joka olisi tasapainoinen. Mutta missä se ero piilee meidän ja joidenkin muiden kanssa, jotka ovat sitoutuneet auttamaan tätä maanosaa? Me tulemme jatkamaan työtämme kunnioitamme tiettyjä keskeisiä periaatteita. Haluamme kestävyyttä meidän toiminnallemme ja tätä on suuresti arvostettu. Me myös ehkä sitä ei ole aina mielletty tai tajuttu selkeästi, mutta me kuitenkin ponnistelemme, jotta voisimme katsoa tätä agendaa 163, se olisi meidän perustamme siihen, mitä me aiomme ehdottaa afrikkalaisille. Se osoittaa, missä määrin me emme ole vain ulkoisia teimijoita, jotka tulemme sinne oman agendamme kanssa, vaan me haluamme saada tästä hyvän uuden lähtökohdan. Ja toinen, tämä vie minut huippukokoukseen. Se on todellakin tapahtuma, jota ennen kaikesta on jo paljon päätetty. Mitä me nyt kuitenkin haluaisimme muuttaa tämän huippukokouksen suhteen. Huippukokoukset yleensä ovat suurten julkilausumien näyttämöitä, sanotaan mitä halutaan ja aiotaan tehdä, mutta mitä me olemme tehneet jo aiemmin, se on tärkeämpää. Me haluamme mennä tuonne huippukokoukseen ei vain niiden hyvien aikomustemme kera, vaan me haluamme todella, todella olla siellä paikan päällä auttamassa. Ja meillä olisi jonkinlaisia näyttöä siitä, mitä me todella haluamme tehdä, eli saada lihaluiden ympärille. Me haluamme todella osoittaa, että tämä on todellista, todellista eikä vaan sanahelinää. Ja sitten puhun ihan konkretiaa väestökehityksestä, demografiasta. Kiina ei ehkä koskaan olisi lähtenyt kehitysohjelman tie, jos ei olisi ollut tätä yhden lapsen politiikkaa Kiinassa – nämä Afrikassa väestökehityksen suuntaukset, kun katsoo esimerkiksi syntyvyyskäyriä, on ihan mahdotonta, mahdotonta korvata tätä demografiakäyrää ja taloudella ja työllisyyttä luovalla politiikalla. Tämä kasvukäyrän, tämä siis pitää hidastua tämän tämän demokratiakäyrän pitäisi nyt hidastua, mutta toinen elementti on nimenomaan tärkeä naisten, naisten rooli, naisten voimaannuttaminen, nuorten naisten ja tyttöjen voimaannuttaminen. Se tapahtuu koulutuksen avulla, mutta myös työllisyyspolitiikan työllistymisen avulla. Kaikki, kaikki tutkimukset osoittavat, meidän sitoumuksemme on osoittanut, että myös YK myöten, että naisten voimaannuttaminen on ainut, ainut tie ja väylä, joka voi loppujen lopuksi saada ale, alaspäin tätä huonoa väestökehityskäyrää. Uh, with, with your former uh, colleague uh, Silvana Kohmerin, who's doing, I think, a meillä on ihan se, me, me tehän olette itsekin todenneet, että naisten rooli on aivan loistava. Jos me haluamme vaikuttaa tähän, niin meillä pitää olla naisia, jotka ovat mukana poliittisessa elämässä. Tämä on ihan keskeistä, keskeistä. Tämä elementti todella määrittelee meidän sitoumuksemme. Sehän sanotaan jo tässä kohdakappaleessa hallinto. Me olemme erittäin läsnä olevia, mikä liittyy julkisen rahoituksen hallinnointiin, mutta myös kotimaisten ö, omien resurssien, luonnonvarojen käyttämisessä ja hyödyntämisessä. Meillä on myös verotuspolitiikkaa ja miten oman miten valtionhallinnon budjettia voidaan asianmukaisesti hoitaa, miten sitä voidaan hallinnoida. Meillä on myös erilaiset agendat kaikille näille toiminnoille. Täällä puhuttiin Ruandasta, mutta ei ehkä Afrikassa ole monia valtion päämiehiä. Ei ole kovin paljon päämiehiä, jotka tietäisivät, mihin päin suunnata politiikkaa, onko heillä hyvä äh, henkilöstö ympärillä, mutta Ruandassa näin on. Ehkä äh, tämä malli ei valitettavasti toteudu joka paikassa kaikkialla Afrikassa, mutta Ruandassa siellä on hyvä tiimi, valtionpäämiehen ympärillä. Mutta Malavi oli toinen esimerkki, on hyvä esimerkki myös. Meidän toimintamme on erittäin kohdennettua siellä. Puhuitte sosiaaliturvajärjestelmästä agendan myötä, jota olemme tukeneet alusta lähtien, ja nyt olemme sitä laajentamassa arvojen vaihtamiseen. Eli me haluamme vahvistaa kestävyyttä, pitkäjänteisyyttä sosiaaliturvajärjestelmässä ja toiminnassa. Eli toimia siten, että ne, jotka saavat sitä, saavat riittävästi, ovat myös tava, että siitä syntyy myös tuottavuutta. Jos te ette ole perehtyneet tähän, niin suosittelen teitä tutkimaan viimeisimpiä ohjelmia Kulima Malavissa, joka on minulle todella loistava huikea esimerkki siitä, miten voidaan kytkeä nämä kaksi seikkaa toisiinsa. Tuotanto ja vaurauden uudelleenjakaminen tai tulojen uudelleenjakaminen. Tämä on yksi keskeisistä opinkappalista opi, opista, jota olemme saaneet, ja pääministerikin sanoi näin. Ja se on yksi niistä syistä, jotka johtivat viime vuoden ongelmiin, eli suuri osa väestöä koki näin tämän, että Etiopiassa esimerkiksi vaikka siellä oli hyvä kasvuprosentti, jota tuettiin, ja siellä oli omia luonnonvarien hyvä hyödyntämispolitiikka ja, ja elintarviketurvallisuutta hoidettiin hyvin, mutta miten kaikki tämä sitten palautui takaisin kansalle vaurauden ilmentymänä, sitä ei osattu hyvin hallinnoida. Eli sitten se pitää paremmin työstää. Marian esille ottamat kysymykset. On ihan totta, että te sanoitte, että se vastaa sitä, mitä me teemme. Paikallista työtä tehdään, paikallisella tasolla olemme läsnä, me annamme toimivaltuuksia ihmisille, että paikallismarkkinoiden pitää toimia. Ne ovat reagoineet hyvin. Jos me katsomme afrikkalaisia paikallisyhteisöjä, mitä on tehty esimerkiksi afrikkalaisilla markkinoilla, mitä Pascal Lämi on tästä sanonut, se on huikea, se on hienoa, jos me katsomme Esim. miten sitä on kartoitettu. Kaikki potentiaaliset tekijät, kaikki valttikortit, meidän pitää saada ne myös primaari- ja sekundaarimarkkinoille toimimaan ja ne pitää saada hyvin yhteen toimiviksi. Ja, min, ja onko tässä sitten kilpailua tuotannossa ja viennissä Eurooppaan? Otetaan esimerkiksi Kenia, joka tuottaa vihreitä papuja esimerkiksi Carrefour ryhmälle, mutta tässä on kyse aivan toisen tyyppisestä tuotteesta. Meillä on myös muita paikallisia tuotteita, jotka jäävät paikallisille afrikkalaisille markkinoille enimmäkseen. En minä usko, että tässä on mitään väärää tai epälojaalia kilpailua. Totta kai tehän kuulitte sen äsken kun sanoin, että meillä ei ole minkäänlaista järjestelmää, että voisimme massiivisesti teollistaa maataloutta. Meidän täytyy ajatella tässäkin demografiaa, mutta me haluamme myös kohdentaa tätä työtä paikallistiloihin, perhetiloihin enemmänkin ja lähteä siitä, mutta kaikki nämä toimijat, tekijät pitää kytkeä yhteen, koska kaikki se synnyttää lisäarvoa. Voisin puhua vielä muistakin kohdista mitä tutkimustyötä on tehty. Totta kai me haluamme vähän kiristää tahtia. Mut, ja me saamme runsaasti, runsaasti tietoa. On meneillään tutkimus, täsmällinen tutkimus Afrikan maan osasta. Ja minä olen käsitellyt afrikkalaista kysymystä jo aika pitkän aikaa. Ja mm, me olemme saaneet tietää, että ollaan aika yllättyneitä siitä, kuinka paljon tietoa on kerääntynyt ja kasautunut. Se on 31 vuoden ajan on jo seurattu näiden asiakirjojen kerääntymistä. Meillä on aivan loistavasti yksityiskohtaista tietoa, joiden perusteella voidaan tehdä pitkälle vietyjä analyysejä. Eli on me olemme saaneet erittäin täsmällistä tietoa ja eräskin raportti tullaan viimeistelemään parin viikon päästä. Ja Brexitistä uskoakseni kun on sanonut teille jo lähestulkoon kaiken. Thank you very much. Just, um... Kiitoksia kovasti. Pari esimerkkiä. Ensinnäkin haluan kiittää teitä hyvistä pohdinnoista. Te puhuitte toivon luomisesta ja muurien rakentamattomuudesta – Kyllähän tässä on kysymys eurooppalaisesta tavasta toimia. Haluan kertoa, miten me teemme työtä nimenomaan eurooppalaisittain. Haluamme käydä keskustelua ja, halu- keskustelua ja haluamme saada tällaisia lippulaivahankkeita. Ja me teemme työtä myös maahanmuuttoasioiden parissa. Tämä liittyy siihen, että ei rakenneta muureja, vaan luodaan toivoa erityisesti nuorille. Ja yksi johtotähtenämme on, yksi johtotähtemme on se, että Euroopan unioni eh, on neuvotellut eh, jo vuodesta 2015 alkaen Afrikan maiden kanssa. Tästä, tätä keskustelua eh, pantiin alulle Vallettan huippukokouksessa. Ja me pidämme erittäin tärkeänä esimerkiksi pakolaisten suojelua, ähm, takaisinottamista ja niin edespäin. Tämä on osa eurooppalaista tapaa. Ja eurooppalainen tapa äh, näkyy myös siinä, mitä me teemme työtä Afrikan hauraimpien osien äh, parissa. Kyse voi tulla, kyseeseen voi tulla vaikkapa Somalia tai Mali. Eli tällaisissa maissa voidaan nähdä, että ongelmat liittyvät usein siihen, että ihmisillä ei ole mahdollisuutta kehitysapuun ja kehitysyhteistyömahdollisuuksiin. Eli eurooppalainen tapa toimia liittyy läheisesti turvallisuuteen. Me annamme esimerkiksi Malissa sotilaallista tukea, meillä on myös poliisiyhteistyötä, siviili turvallisuuteen liittyvää yhteistyötä, pyrimme antamaan humanitaarista apua, edesauttamaan maan vakauttamista. Eli tämä on se eurooppalainen tapa, jota haluamme pitää esillä, kun menemme huippukokoukseen tai tämänkin päivän keskustelussa. Kiitos. Erinomainen esitys teiltä kaikilta. Kiitos siitä ja kiitos tiedoista. No niin, kollegat menevät ja tulevat, kun meillä on päällekkäisiä valiokuntakokouksia, eli kiinnostuksen puutteesta tässä ei suinkaan ole kyse. Mariakin kertoi, että hänen piti siirtyä toiseen valiokuntaan. Me tosiaan teemme Afrikan strategiasta oman äh, oma-aloitteisen mietintömme ja lähetämme valtuuskunnan vielä tuonne Kun Haluaisitko vielä lisätä jotain? Ei, halusin vain kiittää ja tietenkin palaamme, jos vain kutsu käy, mitä suuremmalla innolla ja teillä voi olla kyllä hyvin merkittävä rooli myös tässä työssä ja EU-Afrikka-suhteiden vahvistamisessa. No niin, kyllähän meillä on syksyllä jotakin tuloillaan kansallisten parlamenttien kanssa. Ehkä voisimme varmistaa, että kansallisten parlamenttien kanssa keskustelemme vielä Afrikka-strategiastakin ja että kansalliset, kansallisten parlamenttien jäsenet osallistuvat tähän yleensä paikalla ovat myös äh, sitten jäsenvaltioiden parlamenttien kehitysvaliokuntien puheenjohtajat Luxemburgin kaudella. Meillä oli aivan erinomainen äh, tapaaminen näissä puitteissa, joten ehkäpä Afrikka-strategia voidaan lisätä tuohon äh, tapaamiseemme kansallisten parlamenttien kanssa. Se on syksyllä joskus. Ja tosiaan sitten kotonun jälkeinen aihe, aika. Täytyy tehdä tietenkin asioista mielenkiintoisia niin, että viitsivät tulla tänne Brysseliin kun mainitsit vielä tuon Malavin hankkeen, voinko pyytää toimittamaan minulle tästä ja sen kaltaista hankkeesta tietoa? Kiitos paljon. Ki- suuret kiitokset teille. Yeah, I can yeah. say, yeah. So, thank you, Our next Kollegat, seuraava esityslistan kohta käsitellään suljetuin ovin, eh, eli jäsenet, avustajat, ryhmien eh, työntekijät eh, sekä sihteeristöedustajat, komissioedustajat voivat jäädä paikalle, mutta jos olette vierailijoita, pyydän, että poistutte. Muutaman minuutin tauko niin, että ihmiset ehtivät poistumaan salista järjestyksessä.